Okay, I'm going to quickly... No niin. Aluksi pari ilmoitusasiaa. Eli esityslistalla siellä on kaksi kohtaa. Eli ensinnäkin julkisen sektorin nettisivujen saatavuusehdotus. Ja tiedän, että monia ihmisiä kiinnostaa tämä käytettävyyskysymys. Eli se käsitellään heti neljän jälkeen. Ja sitten palautteita myöskin lääkinnällisten laitteiden kolmikantaneuvotteluista. Rosa Thun puhuu Schwabin puolesta tästä toisesta aiheesta. Me lykkäämme kompromissien käsittelemistä sisämarkkinamietinnöstä ja äänestys lykätään, koska oli viivästyksiä kompromissien sopimisesta, koska viime viikolla oli viivästyksiä. Eli se oli ihan tekninen viivästys ja kokous siksi myöhästyi. Eli meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen – hän vastaa työpaikoista, investoinneista ja kilpailukyvystä. Kaikkihan ovat sisämarkkinoiden ytimessä. Ja hän on tullut sitten keskustelemaan kanssamme sisämarkkinavaliokuntaan. Eli tämä sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta. Eli ihan muistutukseksi vain komission jäsenelle. Eli, ja sitten jos haluatte puheenvuoron, niin ilmaiskaa se mahdollisimman nopeasti. Varmaan kaikki paikalla olevat haluavat esittää kysymyksiä. Alamme laatia sitten puhujalistaa. No niin, Jyrki, ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Tämä on taas hieno mahdollisuus puhua tähänastisesta edistyksestä. Niin, kiitoksia siitä, että voin käydä läpi sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja miten pitkälle olemme päässeet tärkeissä kysymyksissä, jotka liittyvät yhtenäismarkkinoihin, erityisesti työpaikat, kasvu, investoinnit ja niin poispäin. En voi kattaa tässä kaikkea toimintaa me joten keskitymme tiettyihin ydinkohtiin, jotka ovat tärkeässä asemassa näillä alueilla, jotka mainitsin ja jotka liittyvät myös teidän tekemäänne työhön tässä valiokunnassa. Näin ensiksi kerron teille siitä, missä ollaan menossa investointisuunnitelman suhteen. Sehän on minulle tuottanut paljon töitä viime kuukausien ajan. Sen jälkeen siirryn käsittelemään yhtenäismarkkinastrategiaan täytäntöönpanoa, jota tämä valiokunta tietysti seuraa tarkkaan – Yhtenäismarkkinakysymykset luonnollisestikin kulkevat pitkälti käsi kädessä paremman sääntelyn kanssa, johon viittaa sitä lyhyesti puheenvuoron lopussa. Ja sen jälkeen mielelläni käyn vuoropuhelua ja vastaan kysymyksiin. Kuuntelen mielelläni teitä ja otan vastaan ajatuksia eri kysymyksistä. Ensinnäkin investointisuunnitelma. Tähän mennessä Euroopan investointipankki on hyväksynyt 56 hanketta rahoitettavaksi Eserin 7,2 miljardia yhteensä, siis 56 konkreettista hanketta, 7,2 miljardia. Joka kuukausi otetaan myös lisää hankkeita. Tähän asti hyväksytyt hankkeet, niistä puolet ovat energiatehokkuuden, uusiutuvien energianlähteiden tai hiilikasvun hankkeita. Muut sisältävät äh, digitaalisen yhteiskunnan infrastruktuurin kuljetuksen, kuten myöskin pk-yritysten rahoitussaannin. Euroopan investointirahasto on allekirjoittanut yli 150 pk-yritysrahoitussopimusta yhteensä esirinalaisuudessa 3,4 miljardia menee näihin ja 125 000 pk-yritystä on se määrä, jonka oletetaan saavan hyötyä. Yhdessä näiden on tarkoitus tuottaa yhteisinvestointeja, jotka ovat suuruudeltaan noin 76 miljardia. Ensimmäinen seitsemän kuukautta siis vastaa 76 miljardia PK-yritys- ja hankerahoituksessa. 22 jäsenvaltiota tähän mennessä on saanut hyötyä Esiristä, mukaan lukien jotkut, joissa on pienet taloudet, Slovenia, Viro, Bulgaria, Kroatia ja näistä esimerkkinä. Italia, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat johtavat maat. Yhdistynyt kuningaskunta, riippuen siitä lasketaanko hankkeiden määrä. Yhdistynyt kuningaskunta on siinä suhteessa joko ensimmäinen tai toinen. En muista kumpi, kummalla sijalla se on kummassa laskussa. Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. Julkisten ja yksityisten kumppanuuksien sopimukset voivat pyytää EU-rahoitusta ja tänä keväänä myöhemmin olemme käynnistämässä Euroopan investointiportaalin julkiselle yksityiselle puolelle, jotta voidaan mainostaa tätä. Ja nimenomaan yksityinen sektori on sitä pyytänyt. 22. helmikuuta Euroopan investointipankki ja komissio julkaisi tiedonantoesitteen, jonka avulla voidaan helpottaa paikallisten toimijoiden mahdollisuutta yhdistää kaksi rahastoa. Ne on luotu niin, että ne voivat täydentää toinen toistaan Ne vahvistavat siis toisiaan. Nämä toiminnat, niitä täydennetään innovointi, innovointi tutkimus- ja kehityspolitiikallamme. Horisontti 2020 taas pohjautuu huippuosaamisen tieteessä ja pyritään luomaan sellainen ympäristö, joka vie eteenpäin innovointi Euroopassa. Ja niiden avulla pyritään takaamaan taloudellinen vauraus, elämänlaatu ja ympäristön turvallisuus myös tulevaisuudessa. Horisontti 2020 pyrkii siis tähän ja tähän mennessä olemme allekirjoittaneet jo 7200 suurta sopimusta ja 12,6 miljardia on suunnattu noin 31 000 osallistujalle. Tämä sisältää yli 1300 Euroopan tutkimusneuvoston sopimusta. Ensinnäkin komissio pyrkii viemään eteenpäin kunnianhimoista suunnitelmaa, jolla se poistaa esteitä investoinneilta ja parantaa liiketoimintaympäristöä. Tällä hetkellä pyrimme katsomaan niitä investointihaasteita, joita jäsenvaltioilla on. kahdeskymmeneskuudetta hyväksyttiin vuosittainen kasvuselvitys, jossa otettiin esille maakohtaiset tiedot ja jäsennelti jokaisen jäsenvaltion tilannetta. Komissio on jo käynnistänyt kapit- pääomamarkkinaunionin, yhtenäismarkkinastrategian ja energiaunionin. Näiden kaikkien avulla voidaan luoda parempi liiketoimintaympäristö sijoittajille. Myöhemmin tänä keväänä hyväksymme myös tämän taito-ohjelman. Euroopan yhtenäismarkkinoiden vahvistaminen on erittäin tärkeällä asemalla suunnitelmissamme meidän täytyy poistaa rajoitteita, jotka kohdistuvat sijoittajiin ja luoda uusia mahdollisuuksia kuluttajille ja yrityksille. Samalla yhtenäismarkkinoiden pitää pysyä nykyaikaisena. Erilaisia liiketoimintamalleja täytyy rohkaista kehittymään yhtenäismarkkinoilla. Haluamme kehittää eurooppalaista ohjelmaa, joka koskee taloutta, jotta voidaan saada aikaiseksi uusia innovoivia palveluita ilman, että suositaan yhtä liiketoimintamallia toisten edellä. Haluamme ottaa käyttöön palvelupassin, jotta voidaan helpottaa palveluiden tarjoajien mahdollisuutta osoittaa se, että nämä täyttävät jäsenvaltioiden vaatimukset silloin, kun toimivat toisessa jäsenvaltiossa. Haluamme harmonisoida myös tietyt vaatimukset prioriteettialueilla, joilla ei menestä yhtä hyvin, kun puhutaan integroinnista. Esimerkiksi tietyt liikepalvelut. Haluamme parantaa Euroopan standardisointijärjestelmää ennaltaehkäisevällä osallistumisella eri sidosryhmien ja pk-yritysten puolelta. Kaikki ehdotetut toimenpiteet hyödyttävät eurooppalaisia pk-yrityksiä ja täydentävät muita yksityiskohtia menettelyitä, joissa keskitytään rahoituksen saamiseen ja byrokratian poistamiseen. Aiomme esittää myös ehdotuksia eurooppalaisen riskipääomassa raho- rahaston luomiseksi, jonka tavoitteena on parantaa nimenomaan uusien yritysten asemaa. Ne ovat työpaikkojen luojia, mutta vain 60 prosenttia niistä on olemassa vielä kolmen vuoden jälkeen perustamisesta. Haluamme myöskin yksinkertaista ALV-prosesseja ja mahdollistaa sen, että yrittäjillä on toinenkin mahdollisuus konkurssiprosessin jälkeen. Käynnistämme myös sellaisen aloittanut, jonka avulla ymmärtää haastetta, että kohdistuu uusiin yrityksiin. Yhteismarkkinastrategiat keskittyvät myös täytäntöönpanoon ja sääntöjen noudattamiseen. Aiomme tässä suhteessa luoda priorisointisäännön. Haluamme myös ottaa käyttöön markkinainformaation välineen, jonka avulla voimme kerätä paremmin tietoa ja haluamme uudistaa palveludirektiiviä ja tiedonantomenettelyä. Yhdessä varo- puheenjohtaja Ansipin kanssa seuraamme digitaalistrategiaamme. Komissio on esittänyt ensimmäisen toimenpidepaketin, joka koskee copyrightia ja digitaalisia sopimuksia. Tämä esitettiin viime joulukuussa. Lisäehdotuksia, jotka kattavat digitaaliteknologian, sähköisen kaupankäynnin ja sisällön, on odotettavissa ennen kesälomaa. Kaikilla näillä alueilla kuluttajansuoja on erityisen tärkeä. Ja se on myös osa kaikista meidän ponnistuksista joiden avulla pyritään vapauttamaan yhtenäismarkkinoiden täysin potentiaali meidän käyttöömme. Koska olemme investoineet paljon työtä Pariisin ilmastosopimuksen. Meidän täytyy nyt jatkaa työtä sen puitteissa. Olemme viemässä toimintaohjelmaa eteenpäin, joka koskee kiertotaloutta viime joulukuulta ja pyrimme kohti kestävää eurooppalaisen tulevaisuuden rakentamista Eurooppa 2020 strategian uudelleen tarkastelun pohjalta monivuotisen rahoituskehyksen keskivälin arvio on myöskin tärkeässä asemassa vuonna 2016. Siinä meillä on tilaisuus mukauttaa rahan käyttöämme poliittisiin prioriteetteihimme. Tällä viikolla komission on tarkoitus myöskin hyväksyä tiedonanto, jonka avulla jäsenellään sitä, mitä EU-tasolla pitäisi tehdä, jotta voitaisiin optimoida poliittisten välineiden tehokkuus silloin, kun vastataan terästeollisuuden haasteisiin ja tuetaan sitä, kun se pyrkii nykyaikaistumaan. Parempi sääntely. Sitten siinä ohjelmamme pyrkii yksinkertaistamaan juridista puitteistoa ja vähentämään hallinnoista taakkaa, joka kohdistuu kaikkiin kautta yhtenäismarkkinoiden meidän täytyy viedä eteenpäin sellaista lainsäädäntöä, joka poistaa näitä esteitä, joka minimoi sääntelykustannuksen ja mahdollistaa uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan varmistaa se, että kasvu on yhteiskunnallisesti ja ympäristöstä katsoen kestävää. Komissio haluaa näin ollen keskittyä hyvin perusteltuihin ja selvitettyihin aloitteisiin, joiden tavoitteena on tuoda tuloksia, kun arvioidaan järjestelmästi edellisiä kokemuksia samalla kunnioittain toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Parempi sääntelypaketti vie tätä muutosta eteenpäin. Parempi sääntely on myös yhteinen vastuu. Kaikki eurooppalaiset instituutiot ovat sellaisia, että niiden täytyy seurata näitä periaatteita. Hyvä puheenjohtaja, yleisesti ottaen rakenteellinen vuoropuhelumme on toiminut hyvin ennen tätä työohjelmamme laatimista vuonna 2016. Meillä oli kokouksia Euroopan parlamentin ja valiokuntapuheenjohtajien ja kollegoiden kanssa esimerkiksi viime lokakuussa Strasbourgissa. Meillä on suuria haasteita edessämme terroristi-iskuista hitaampaan talouden elpymiseen asti. Ilmastonmuutos, pakolaiskriisi ja maahanmuuttopaineet, jotka kohdistuvat ulkorajoihimme, kuten myöskin epävarmuus naapurustossamme. Nämä haasteet vaativat sitä, että EU täytyy ryhtyä määrätietoisesti toimiin, sen täytyy osoittaa solidaarisuutta ja vastuuta. Meidän täytyy se, että saatiin ratkaisu yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla on tärkeää. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikilla tasoilla, jotta voimme vastata näihin välittömiin haasteisiin mahdollisimman nopeasti. Saamme aikaiseksi kestävämmän, kilpailukykyisemmän eurooppalaisen tulevaisuuden. Jään odottamaan innolla tätä vuoropuhelua, jonka avulla voin kuunnella teidän näkemyksenne ja ajatuksenne siitä, millä tavalla me voimme yhdessä vastata näihin haasteisiin. Kiitoksia. Thank you very much for that. I've got... Kiitoksia. Jos nimen ei vielä ole puhujalistalla. Okei. Okay. Eli tässä tämä puhujalista kohta, mutta en nyt tiedä, miten osaan lausua tämän nimen. Lottegaard muoton, eli tervetuloa parlamenttiin. Te olette aikaisemmin kollegamme ystävä ja toivotamme hänelle sitten menestystä hallituksessa. Eli tervetuloa sisämarkkinavaliokuntaan. Teemme tässä valiokunnassa kovasti työtä. Eli tämä on vähän kuin comeback. No niin, eli tervetuloa takaisin. Eli puhujalista. Thun, Catherine Steiner, Nicola Dante, Virginia Rosier, Lizzie Akansari, Carlos Correo, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them from in the order of... Ja heidät otetaan sitten ryhmäjärjestyksessä. Niin, Rosa, haluaisitko sinä ensimmäisen puheenvuoron? Thank you for your coming and thank you for the presentation. Kiitos, että tulit tänne. Kiitos esityksestä. Kiitos, että tulit tänne. Kiitos esityksestä. Kuten useimmat kollegatkin, minä uskon kovasti yhteistyöhön. Useammin pitäisi tavata. Minä huolestuttaa vähän, että että, että puhutaan mitä aiotaan tehdä. Minä haluaisin kuulla tuloksista, mitä yksinkertaistumisen suhteen on tapahtunut. Onko tuloksia jo näkyvissä? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja, te olette täällä. Te puhuitte näistä 56 hankkeesta ja Horisontti 2020 hankkeesta. Nämä ovat hyviä tietoja. Ja sitten puhutte taidoista. Mehän tiedämme, että on noin 900 000 työpaikkaa EU-ssa, johon tarvitaan digitaalisia taitoja. Ja 2020 tarvitaan enemmän digitaalisia taitoja. Ja Pavanova tietysti myöskin työstää näitä kysymyksiä. Ja meidän pitäisi tietää hiukan enemmän, mikä on teidän näkemyksenne, koska emme halua, että tämä digitaalinen kuilu muuttuu katastrofiksi, vaan haluamme varmistaa, että tämä digitaalinen maailma, jossa nyt elämme, on sellainen, jossa selviämme ja täytyy katsoa, onko kyse tietokoneesta tai koodauksesta tai ohjelmiston kehittämisestä. On niin paljon digitaalisia taitoja, joita tarvitaan, ja jos haluamme hyvä hyödyntää näitä taitoja sisämarkkinoilla, niin meidän täytyy panna täpinäksi. No, sitten hiljattain olin tapahtumassa, jossa käsiteltiin työpaikkoja ja pienyrityksiä. Ja siellä puhuttiin nettisivuista. Ja sitten jos on pieniä digitaalisia yrityksiä, Siellä puhutaan näiden nettisivujen merkkaamisesta. Ja tuntuu, että siellä on vähän niin kuin tällainen villi länsi. Ja tämä nyt kuitenkin tuli esiin siinä tapahtumassa ja halusin ottaa tämän esille. Ja lopuksi puhuitte Yhdistyneen kuningaskunnan uudesta sopimuksesta. Tehän uskotte, että Britannian pitäisi jäädä Euroopan unioniin ja huomennahan on sitten sata päivää enää aikaa kansanäänestykseen. Ja sanoitte, että Britannia on yksi suurimpia edunsaajia tästä rahastosta, joka on merkittävä. Horisontti 2020 yliopistot hyödyntävät tätä rahantoa. Eli mitä tapahtuisi, jos me lähtisimme EU-sta? Tehän puhuitte tästä sopimuksesta nyt, ja minä en todellakaan halua, ettemmekö hyötyisi tästä rahoituksesta ja näistä investoinneista. Eli tunne oli hyvin lyhyt sananen, eli halusin tästä nyt sanoa jotain. Kiitos. So, so, I'm only you. Kiitoksia. Minun piti vain kiiru vähän hoputtaa teitä, koska lupasin koordinaattorin kokouksessa, että yritän nyt saada ihmisen pitämään kiinni puheajoista, joita komission jäsenelle jää aikaa. Täällä on vielä kymmenen nimeä, listalla 11. Eli Eli jos puhutte pari minuuttia pidempään, niin minun täytyy sitten katkaista mikrofoni, koska kaikkia täytyy saada puheenvuoron. Eli seuraavaksi Dan Dalton. Thank you, Commissioner. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari. Tuo parempi säätely on oikein tervetullutta. Me olemme täysin samaa mieltä. Todellisuus on kuitenkin toisenlaista, ja on ongelma. Asiasta puhuminen on helppoa. Uusi lainsäädäntö on kuitenkin päinvastaista. Ja yhteisen tulisäännöstä on klassinen esimerkki yksinkertaistamista. Yritettiin lisävaikeuksia ja byrokratiaa tuli kuitenkin valtavasti yrityksille. Niin, että tarvitaan kahta delegoitua säädöstä asiasta selviytymiseen. Kysyn, että mitä me saamme oikein tuloksia? Koska aikaisemmin aina käynyt päinvastoin, kun yritetään, kun yksinkertaistetaan, niin sitten ei tariffi, kaupan esteet, minä teen täällä mietintöä mustikotariffikaupan esteestä. Monet pienet yritykset sanovat, että Kanadassa Yhdysvalloissa on helpompi käydä kauppaa kuin Saksassa. He eivät valita sitten Saksan ja Ranskan kanssa kaupan käyntiä, koska siellä on niin paljon muita kuin tariffikaupan esteitä. Sitä vielä sitten mattoa alta sisämarkkinoilta. Täsmällisiä kysymyksiä. Kannattaisi että komissiolla olisi vuotoinen kertomus ei tariffikaupan esteistä. Nämä maakohtaisten suositusten mallin mukaisesti, että pyrittäisiin tunnistamaan niitä ja laitamaan keinoja poistamiseksi. Ja lopuksi digitaaliset sisämarkkinat toivat niitä, mutta miksi kuluttajasuojasta puhutaan aina? Miksei kuluttajan voimaannuttamisesta aina puhutaan, koska meillä on verkolla luottamus on kaiken, kaikki kaikessa. Koska kuluttajasuoja suoja on se vaan keino pitää pelaajia pois markkinoilta. Ja sitten lopuksi Ottinger oli ryhmässämme ja hän kommentoi aika paljon sitä asioita, jotka huolestuttavat minua, tai kommentit huolestuttavat. Ja äh, hän antaa käsityksestä komissio äh, aikoo suojella olevassa olevia markkinoilla toimivia pelaajia markkinoilta, mutta jos digitaalimarkkinoiden pitäisi toimia, niin silloin pitäisi saada uusia toimijoita. Miten me saamme uusia toimijoita, eikä me vain suojella olemassa olevia toimijoita? President. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja. Tämä on vähän hassua, koska tiedän kyllä mitä mieltä Dalton on näistä hankkeista, mutta vähän toistan sitä, mitä hän sanoi. Te aluksi puhuitte investoinneista, niin investoinnit ovat strategisia ja niitä nyt tarvitaan tällä hetkellä EU:ssa. ssa me tiedämme sen, jotta saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä. Eli te puhuitte hankkeista, investointisuunnistelmasta, mutta jotta investoinnit leviäisivät kaikille aloille, niin silloin pitää olla uskoa markkinoilla. Ei kyse ole pelkästään siitä, että organisoidaan rahoitusta, vaan kyse on myöskin siitä, että täytyy uskoa markkinoihin. Ja nyt me olemme täällä sisämarkkinavaliokunnassa, ja tässä nyt toistaisin sitä, mitä Dalton sanoi. Eli, eli nämä kaupan esteet, ne ovat strateginen kysymys. Ja te puhuitte äsken startup-yrityksistä, ja usein puhutaan suuryrityksistä, ja unohdamme sitten nämä välikädet, eli pk-yritykset, koska pk-yritysten kasvusta sitten tulee suurempia yrityksiä, ja tulevina vuosina meillä on sitten toivottavasti kapasiteettia varmistaa, että kasvu lähtee kunnolla käyntiin. Eli ihan täsmällinen kysymys. Mitä välineitä, siis minähän omassa maassani Ranskassa usein on puhuttu tästä yli sääntelystä ja omassa maassani ja varmaan muissakin jäsenvaltioissa nyt on ymmärretty, että se on myrkky, joka estää meitä poistamasta näitä kaupan esteitä, vaan jotkut niistä jopa pahenevat. Ja joskus tavoitteet ovat ihan hyviä, ja kysymys kuuluukin siis kollegoiden kanssa kollegiossa, millä tavalla aiotte mennä pidemmälle ja mitkä ovat oikeita välineitä näiden ongelmien ratkaisemiseen? And the, and the last from the first round, Julia Rader. Ja sitten Julia Raider vielä tässä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Teillä on ehdottomasti tärkeä salkku, ainakin tätä valiokunta silmällä pitäen, ja mm, yhtenäismarkkinoita. Jälleen kerran otan esille uudistusvauhdin. Juuri tänään varapuheenjohtaja Ansip Lissabonin neuvostossa ilmaisi, että yksi tärkeä osa digitaalista yhtenäismarkkinastrategiaa copyright-uudistus lykkääntyy syyskuuhun asti tällä kertaa. Eli tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon, että Juncker oli sanonut, että tämä ehdotus esitettäisiin puolen vuoden sisään siitä, kun komissio ryhtyy työhönsä, niin ilmeisesti tuota on kerrottu nyt jo kuudella, kerrottu jo neljällä. Ja erityisen tärkeää on katsoa sitä, että toisten neuvotteluiden aikana varsinkin kun puhutaan julkaisijoiden oikeuksista. Sanoit, että komissio pyrkii siihen, että yhtä liiketoimintamallia ei suosta toisen kustannuksella. Ja mietinnössäkin on todettu, että mitään uusia velvoitteita ei tulisi luoda niin, että yhtä liiketoimintamallia rahoitetaan toisen kustannuksella. Olen siitä syystä erittäin huolissani näistä uusista kertomuksista, joita komissiosta tulee yhtäältä. Aiotteko osoittaa tarvittavaa johtajuutta varmistaakseni sen, että digitaalinen yhtenäismarkkinehdotus nopeutuu ja voidaan ruveta työstämään näitä ehdotuksia toiseksi? Otetaanko mietinnön lopputulokset myös täysin huomioon niin, että me tee sellaisia ehdotuksia, jotka vaikeuttaisivat uusien yritysten toimintaa ja kilpailua digitaalisilla yhtenäismarkkinoilla? Lopuksi tässä valiokunnassa työstetään paljon sitä, että vammaisten oikeuksia puolustettaisiin. Me pyö, toimimme esteettömyysehdotusten puitteissa ja copyright-uudistuskin merkitsee sitä, että kun se viivästyy, niin Marrakeshin sopimuksen täytäntöönpanokin viivästyy. Sen tulisi sallia se, että näkövammaiset ja sokeat voisivat päästä lukemaan sähköisiä kirjoja. Koska komissari Oettinger on jo joulukuussa todennut, että tämä ehdotus on olemassa, se on valmis, se oikeastaan jo istuu komission työpöydällä niin varmistatteko sen, että tuo ehdotus esitetään ennen syyskuuta, kun ei ole mitään syytä sille, että sitä pitäisi odotella. Ja parlamentti täysin tukee sitä, että tuo ehdotus eh, tulee esitetyksi. Minä pidän tällaista keskusteluista. Tämä on poliittinen keskustelu. Kuulen huolen aiheenne. Pyrin antamaan täsmälliset vastaukset. Minulla ei kuitenkaan ole toimivaltaa kaikissa kysymyksissä, mutta yritetään. Tiedonantomenettely. Pyrimme parantamaan palveludirektiivin tiedonantovelvollisuutta. On tärkeää, että uudet tai muuttuneet vaatimukset, jotka koskevat palveluntarjoajia. Arvioidaan, ettei käyttöön oteta suhteettomia toimia, jotka voisivat haitata sitten rajat ylittävää palveluntarjontaa. Tämä tehostettu menettely, joka kattaa laajemman vaatimukset ja joka mahdollistaa sen, että Komissio voi kommentoida toimenpideluonnoksia. Se takaa palvelumarkkinoiden parempaa toimintaa. Me pyrimme lisäämään seurattavuutta, arvioimaan suhteellisuusperiaatteen toteutumista paremmin. Ja sitten tämä osaamista koskeva agenda. Tai sen tulee tekemään sitä ehdotuksen pari viikon sisällä. Monet pääosastot ovat olleet mukana, että monenlaista osaamista mukana, Että ainoastaan IT-ala, vaan muunlainen osaaminen olisi mukana. Esimerkiksi terästeollisuuden tuottavuuden parantamista, se vaatii joustava osaaminen olisi voimakkaasti esillä. Kaikilla on sama perushuolenaihe. Komissio on kuitenkin vaikea sanoa, mitä se voisi tehdä enemmän. Voimme kuitenkin auttaa parhaiten käytäntöjen jakamista – annetaan vain jäsenmaille, niin että voivat käyttää EU-rahoitusta. Että esimerkiksi koulutuksen laatua parannettaisiin. Yksityisellä sektorilla on tärkeä osuutensa, koska joskus yksityinen sektori tarjoaa koulutusta ketterämmin kuin vakiintuneet koulutuslaitokset. En sano, että yksityinen sektori voi korvata koulujen roolia. Mutta voi tarvita lisää apua. Mutta kohta tästä isosta kokonaisuudesta lisää vähän myöhemmin. Yhden tärkeän asian lisäisin tähän. Tällä hetkellä Euroopan ulkopuolelta tulee paljon ihmisiä, meidän täytyy ottaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti, jotta he voivat sitten antaa panoksensa yhteiskunnille. Ja sijoittamisnäkökulmasta minä näen nämä ihmiset voimavarana. Ei ainoastaan taakkana. He voivat olla varallisuutta pääoma, joka uskoo inhimillisen pääomaan. Meille tulee nyt ihmisiä. Nyt täytyy pitää huolta, että heillä on tulevaisuudessa pääomaa. Siksi tämä osaamisagenda on uusi haaste. Meillä on uusia ihmisiä, joiden osaamista pitäisi päivittää. Parempi sääntely. Ja sitten nämä kaupan ei-tariffiesteet. Parempi säätely. Mä nyt ajatella, että parempi säätely tarkoittaa, että että sitä mitattaisiin poistamalla säädöksiä. Sellaista voi sattua. Tärkeämpää kuitenkin koordinoida eri sektoreiden kanssa säätelyn alueella. Yleensä sisämarkkinoiden luomisessa me haluamme poistaa 28 säädöstä yhdellä. Tämä on paras tapa vähentää säätelytaakkaa. Järjestyksen sisällöstä täytyy kuitenkin pitää huoli. saatatte olla eri mieltä, mutta meistä komission uusi työmenettely, joka paikkaa aikaisemmasta, sikäli että meillä on nyt näitä projektitiimejä. Sen pitäisi parantaa ehdotusten laatua. Minä vedän Timmermansin kanssa yhtä tärkeä tässä markkinaprojektia, jota ei yleensä pidetä tässä markkinaprojektina, joka on tämä kiertotalous. on erinomainen esimerkki ryhmätyöstä. Kysymys ei ole vain ympäristökysymyksistä, vaan sisämarkkinakysymyksistä. Meillä oli useampi pääosasta tuossa työssä ja olen sitä mieltä, että ehdotus on paljon parempi kuin mitä alkuperäinen ehdotus olisi. Ajattelen parempaa säätelyä tästä näkökulmasta. Miten eri näkökulmia otetaan huomioon? Niin, että talous kiertää ja siinä takana on kuitenkin bisnekset takana. Sitten ei tarvitse esteet. En ole ajatellut tuota ehdotusta, että meillä olisi tämmöinen vuosittainen kertomus, mutta asialle pitäisi tehdä jotain. Mutta kaikki tiedätte, yksi haaste EU:ssa on, että jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane kaikkea sisämarkkinasäädöstöä. Siksi olemme ehdottaneet uusia työkaluja toisaalta jäsenvaltioiden valvomiseksi ja toisaalta rohkaistaksemme niitä täytäntöön panemaan lainsäädäntöä. Se oli yksi sisämarkkinastrategian osa. Komissio pystyi tekemään enemmän kuin aikaisemmin, mutta luotan teidän tukenne siinä, että, että voidaan nostaa täytäntöönpanoa korkeammalle estyslistalle. Tämä on vanha juttu, jotenka mielestä jonnekin mielestä tämä ei ole kauhean seksikästä, mutta sitä varten me olemme täällä. Jotain ainakin täytyy tehdä. Puhutaan myös kuluttajan voimaanottamisesta. Tätä jakotaloutta. Vai täytyy antaa kuluttajalle valinnanvaraa? Tarjoako EU uusille bisnesmalleille tilaa? Vai onko EU jo päättänyt nämä bit? Jakotalousyhteistyö, sen osuus kasvaa. meidän täytyy luoda avoin, turvallinen Eurooppa kaikille bisnesmalleille. Meillä tulee kesäkuussa tästä jakataloudesta ehdotus ja miten nyky-EU-lainsäädäntö pätee uudessa tilanteessa kiertotalous ja jakatalous ovat mukana Toivottavasti myös herra Rockfordin kysymykseen vastattiin tähän, ainakin osittain. Yes. The copyright issue, yeah, it's, um... Tekijänoikeudet. Uh, Ehdotuksessa on kaksi osaa. Tekijän oikeuksien uudistaminen erityisesti – 9. joulukuuta viime vuonna komissio hyväksyi myös ehdotuksen tekijänoikeuksien uudistamisesta. Ja lainsäädäntöehdotuksen tekijänoikeuksien siirrettävyydestä mukana kulkemisesta. Ja sitten tämä suurin osa, kakkososa tekijänoikeuksista siinä aikataulu on kesä. En pysty sanomaan, onko kesä vai heinäkuu, mutta kesä kuitenkin. Varapuheenjohtaja Ansi mielellään edistää näitä ehdotuksia. Mitään poliittisia esteitä komissiossa ei ole. He ovat vain laadukkaita ehdotuksia. Mutta kiitos, että suhtaudut etukäteen ja ehdotuksiin myönteisesti. Ja yksi asia vielä, joka tuli tästä digitaalista sisämarkkinoista ehdotuksesta esille. Komission rooli tulee olemaan erittäin tärkeä. Kun konkreettisia ehdotuksia te- tehdään, on liian helppo sanoa ei-ehdotuksille, jotka jossa on jostain näkökulmasta ongelmia. Ja kun sanotaan ei, niin ei nähdä isoa kuviota, eli sisämarkkinoiden syventäminen ja laventaminen. Täällä on ihmisiä, joilla on iso kuvio. Täytyy löytää kompromisseja. Ja varmistaa, että parissa kolmessa kuukaudessa voidaan uudelleen muokata bisnesympäristöä. I'm going to ask you to come back to Catherine's question. Vielä Catherine kysymys, eli, eli EUn ulkopuoliset jäsenvartiot, jotka ovat mukana Horisontti 2020 hankkeessa esimerkiksi. Mm. Mm. Eh, because I don't know what is the... En nyt tiedä, mikä tällä hetkellä on virallinen linja. En tiedä, mitä virallisesti voin sanoa, mutta kaikki täällä varmaan tietävät, että jäsenillä on hiukan parempia mahdollisuuksia nauttia hedelmistä tai olla mukana päätöksenteossa. Tämä ei koske vain EUta, vaan elämä on tällaista. So, um, Ivan Stefanic. Sitten Ivan Stefanic ja sitten Dante. Thank you very much, Madam Chair. And thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtajan tästä selkeästä <clears throat> lausunnostanne ja selkeästä lähestymistavastanne tavoitteisiin pääsemiseksi. Mainitsitte, että strategisessa investoinnissa on jo 56 hanketta, joiden puitteissa työskennellään. Kysymykseni on, miten moni niistä kohdistuu digitaalikysymyksiin? Sillä olemme varmasti samaa mieltä siinä, että digitaaliset yhtenäismarkkinat ovat prioriteettina, mutta kysymys on myös siitä, että tukevatko nämä hankkeet äh, tätä prioriteettia. Ja onko meillä sellaisia välineitä, jonka avulla voidaan muovata strategisia investointeja ja tukea näitä strategisia prioriteetteja, varsinkin digitaalipuolella. Toiseksi ALV. Ilahtuneena kuulin, että mainitsitte, että tuette ALV-järjestelyn yksinkertaistamista. Se on kovin myönteinen asia. Kysymykseni on se, että voidaanko olettaa, että komissio esittää myös ehdotuksen ALV-rekisteröinnin standardisointia. Tuetteko sellaista? Ja kolmanneksi, terästeollisuus. Mainitsitte, että siihen kohdistuu valtavia paineita tällä hetkellä maahantuonnin puolella sellaisen tuotannon, joka tuotetaan ehdottomasti alle tuotantokustannusten. Tämä on kiireinen kysymys, sillä sehän liittyy hyvin läheisesti myös työllisyyteen Euroopan unionissa. Nicolas Tanti. Tanti. Grazie, signor vicepresidente. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Te puhuitte monista asioista, jotka liittyvät salkkuunne. Ja nyt haluaisin esittää kolme asiaa ja haluaisin kuulla kantanne. Investoinneista ensinnäkin te puhuitte näistä lukemista. Ne alkavat oleva aika huomattavia. Eli pitäisi olla enemmän resursseja, mutta mehän tiedämme, että niitä nyt ei ole vielä löytynyt. Mutta nämäkin tiedot olivat ihan hyviä, mutta haluaisin tietää, kun ajatellaan laatua. Eli nämä tehdyt investoinnit, niihin liittyy tiettyjä riskejä, ja varmasti yritykset olisivat toimineet ehkä hiukan eri tavalla, koska esimerkiksi investointipankista olisi voitu saada resursseja, mutta meidän täytyy katsoa myöskin näiden investointien laatua ja mitä riskejä niihin liittyy, jotta saisimme aikaan kunnollista kasvua. Sen sijaan, että tehtäisiin pelkästään 100 prosenttia varmoja investointeja. Ja sitten on tiettyjä tutkimuksia komissiosta, jotka osoittavat, että jotta saadaan kasvua aikaan tiettyillä aloilla, niin yksinkertaiset asiat riittävät. Esimerkiksi markkinavalvontapaketti ja Made in-merkinnät. En nyt puhu Välimeren asukkaana, vaan ihan näissä tutkimuksissa on sanottu, että jotkut alat hyötyisivät tästä. No, tämä riittyy tietysti komission ja neuvoston päätöksiä. Nyt haluaisin tietää, mitä komissio tekee, jotta voitaisiin tehdä sopimus tästä, ainakin joillain aloilla. Ja sitten maantieteelliset merkinnät. Parlamentissahan tästä on puhuttu ja parlamentti äänesti 600 ääntä puolesta, tämän ehdotuksen puolesta, mutta komission tutkimuksissa on todettu, että tässä voitaisiin saada aikaan pieniä lisäyksiä bruttokansantuotteeseen. Ja nyt mitä komissio nyt tekee, koska neuvoston ja parlamentin kanta tässä asiassa on jo selvä. Virginie Rosier. Sitten Virginie Rosier. Kiitos. Varmaanjohtaja täällä täällä. Minun kysymys liittyy maantieteellisiin alkuperämerkintöihin. Kuusi vuotta sitten Täällä hyväksytti mietintö, jonka tekijä minä olin, ja se mistä oli suuri, ja tämä koski eurooppalaista alkuperämerkintöjen suojelua. Merkintöjen laajentamista. Me sovittiin komitea ja tällaisen sosiaalikomitekin hallitusivat sitä. Voisitko nostaa pu- vähän mikrofonia? Minä liikun vähän lähemmäksi. Aloitteen komitea ja ECOSOC myöskin kannattavat sitä. 2013 tutkimuksessa komissio totesi, on relevanttia, että meillä olisi yhtenäinen eurooppalainen lainsäädäntö, ei maatalous alkuperämerkinnöille ja tiedonannoissa. Kuusi vuotta sitten tämän merkki merkkejä, että haluaisitte jatkaa tätä konsultointia alkaa 2014, joka oli erittäin suopea lainsäädäntöpuitteille. Pk-yritykset hyvin pienet yritykset odottavat tällaista suojelua sotavatukseen myönteisesti heihin kohdistuu vilpistä kilpailua, jotta tuotetaan Euroopan ulkopuolella. Ei ole mitään perinteisiä tuotteita. Tällä hetkellä ihmiset ovat hyvän tahtoisesti odottaneet, että nyt alkaa jo vähän jurppia. Ja e, e, pienten yritysten näkemys Euroopasta alkaa heikentyä. Milloin me voisimme saada lainsäädäntöehdotuksen yhteisestä e, alkuperämer- maantieteellisestä alkuperämerkinnöistä? Ambrats van Nisseroy. Sitten Nisseroy. President, Vice President. Eh. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Te olette kertoimen miehiä. Paljon on vielä tapahtunut. Olette onnistuneet saamaan yksityistä rahaa ja pankkien rahaa reaalitalouteen. Kysymyksen ja konkreettinen. Ensinnäkin aloittavien yritysten tilanne ja scale-upsien tilanne. Ajatuksena on se, että näin 10 ja 100 miljoonan kohdalla ei tätä voi verrata Yhdysvaltoihin. Me olemme todella jälkijunassa. Ja tässä on teidän 75 miljardin osa, joka menee näiden keskiöiden ja jäsenvaltioiden kanssa. Millä tavalla tämä sitten toimii? Onko teillä tällaiset suorat yhteydet näihin yrityksiin? Ja mm, viimeinen kommenttini koskee sitä, mitä sanoitte kiertotaloudesta. Kyllä paljon isoja askeleita voidaan ottaa uusien tuotteiden avulla niin kauan, kun meillä ei ole sellaisia yhtenäismarkkinoita, jossa on yhteiset standardit sen suhteen, mikä on jätettä ja mikä ei. Siinä on paljon epämääräisyyttä ja moni mm, tilaisuus menee sivusuun. Does anybody else wish to speak? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No minulla olisi siis sitten vielä pari kysymystä. Ensinnäkin tämä palvelupassi. On hieno ajatus, että olisi tällainen palvelupassi. Eli täytyy vain osoittaa, että on yhdestä jäsenvaltiosta ja sitä voi käyttää kaikissa. Mutta Johoshan, joka edustaa monia pk sieltä sanottiin, että he eivät halua sitä, koska he pelkäävät, että se johtaa hyvin monimutkaiseen, alakohtaiseen tilanteeseen. Ja sitten jäämme jumiin neuvotteluissa ikuisiksi ajoiksi. Eli tässä nyt on selvästi erilaisia näkemyksiä siitä, mitä palvelupassi tarkoittaa joillekin. Eli ensimmäinen kysymys. Voisimmeko hiukan pidempään keskustella sidosryhmien kanssa, koska jos se ei toimi Eurochampion mielessä, joka edustaa näitä palveluntarjoajia, niin sitten tässä on ongelma. He haluavat paljon helpommin tietoa rajat ylittävällä tavalla. Ja sitten on näitä portaaleita, joita on perustettu tai pitäisi perustaa palveludirektiivin puitteissa. Ne eivät toimi, jotta voitaisiin varmistaa, että palveluntarjoajat voivat saada näitä tietoja. Eli tämä nyt oli ensimmäinen kysymys, eli miksei sieltä tule tukea. Sitten toinen asia, byrokratian vähentäminen ja parempi sääntely. Oli hienoa kuulla Timmermansia viime viikolla, kun hän sanoi, että hän toivoo, että mitä enemmän poistetaan byrokratiaa, niin se on seurausta näistä Refit-toimista ja kuulemisista. Ja kävin netissä ja katsoin tätä Refit-foorumia ja byrokratian purkamiskampanjaa. Ja haluaisin rohkaista ihmisiä, eli jos he ovat nähneet byrokratiaa, niin siitä pitää raportoida alhaalta ylöspäin. Mutta tämä nettilinkki on niin monimutkainen, että joutuu kirjoittamaan ec.dot.dot.priorities e ja niin edelleen. Ja mielestäni tämä on aika hankalaa, jos tästä nyt haluaa raportoida. Eli, eli tämä nettilinkki kaikki byrokratian vähentämiseksi on saatavana. Voitaisiinko saada käyttöön tänä iltana ja vähentää byrokratiaa sitä kautta tai jotain vastaavaa? Kiitos. Thank you very much. Very good idea. Kiitoksia. Aivan loistava ehdotus esiristä ja digitaalista hankkeista – vähän alle 10 prosenttia tähän asti rahoitetusta hankkeista ovat digitaalipuolella. Kun Isir käynnistettiin, ajattelin, että osuus olisi suurempi tai että digitaaliset investoinnit olisivat suuremmassa roolissa, mutta tähän mennessä ainakaan näin ei näytä olevan asianlaita. En tiedä, onko olemassa näitä digitaalisia investointeja paljon, mutta tähän mennessä tämä on siis se lopputulos. Useimmat ESER-hankkeet liittyvät energiaan, uudistuviin energialähteisiin, älyverkkoihin ja niin poispäin. mutta ehkä digitaalipuolella tarvitaan pientä lisäponnistusta, vaikka komissio ei olekaan se, joka nämä hankkeet valitsee. Yksityisten investoinnilta pitäisi nämä pyynnöt tulla ja tämä kysyntä. Meidän täytyy kuitenkin lisätä yksityisen sektorin tietoisuutta. Jos, että jos tämän kaltaista rahoitusta tarvitaan, niin se on mahdollista. Yksi hyvä mahdollisuus viedä eteenpäin näitä digitaalisia investointeja, varsinkin kohesiomaissa, on ollut käyttää rakennerahastoja yhdessä Eserin kanssa. Ja tässä suhteessa voisin ajatella, että jonkunlainen kriittinen tai perustavalaatuinen e- investointi voisi saada rahoitusta. Se voisi myös sisältää yksityiset investoijat joka tekisi näitä investointeja tai mitä sitten tarvitaankaan. Valitettavasti en voi vastata ALV-kysymykseenne, koska en muista, oliko tämä osa. Mutta palaamme asiaan myöhän, mm, pian. Terästeollisuus on erittäin monimutkainen. Ja se on se syy, miksi keskiviikkona julkaisemme komission tiedonannon tästä kysymyksestä, jossa esitämme toimenpiteitä sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, jotta varmistauduttaisiin, että saadaan luotua tasa-arvoinen toimintaympäristö tai että voitaisiin vastata niihin, mitä ylituotannon kielteiset vaikutukset ovat ja miten niihin voitaisiin pureutua varsinkin Kiinasta tulevia meidän täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota siis tähän kysymykseen, koska haasteet ovat aika suuria. Asiaan ei voida pureutua käyttämällä yhtä tai kahta menettelyä. Meillä täytyy olla kokonainen arsenaali näitä toimenpiteitä mukaan lukien kauppaan liittyvät välineet, jotka ovat siis nykyaikaisia. Meidän täytyy myös auttaa tuota toimialaa investoimaan tulevaisuutensa ja parantamaan tuottavuuttaan. Palaamme tähän keskiviikkona. Esirinvestoinnit ja se, onko se luonut lisäarvoa. Ja kaikki, jotka ovat osallistuneet ESIR-asetuksen, tietävät, niin Tämä lisäarvo pidettiin nimenomaan tärkeänä arvona 70 miljardia on tämä summamäärä, Eserin tulisi tulla siihen lisäksi. Sen tulisi keskittyä eri toimialoihin. To- taloudellisesti toimiviin ja sellaisiin, jotka ovat ehkä riskialttiimpia, mutta joita yksityisellä rahoituksella voidaan rahoittaa. Olen käsitellyt tätä kysymystä muutaman otteeseen Moltererin, joka on Eserin investointikomitean päällikkö. Ja hän tietää aivan loistavasti, että nimenomaan näin on. Joka ikinen hanke, joka valitaan, niiden on tarkoitus olla sellainen, että ne ovat riittävän hyviä, mutta niitä ei voida täysin rahoittaa yksityisiltä markkinoilta. Tämä on tärkeää myös toisesta näkökulmasta katsoen, koska me emme halua kilpailla yksityisen rahoituksen kanssa. Yksityinen rahoitus voi tehdä ihan mitä se haluaa ja sen tulisikin näin tehdä, mutta aina on sellaisia investointeja, jotka tarvitsevat pientä hienosäätöä. Mielenkiintoinen esimerkki siitä, mitä Esterillä voidaan saada aikaiseksi. Tanskassa luotiin rahasto, joka rahoittaa uusiutuvia energiaa, investointeja. Kyseessä on normaali rahasto, mutta, mutta se poikkeaa muista siinä, että Ether on tarjonnut pääomaa. Ja se on saanut eläkerahastot investoimaan siihen. Ensimmäistä kertaa ainakin minulla on kyseessä tilanne, jossa kuulen, että eläkerahastot investoivat uuteen teknologiahankkeeseen ja uusiutuviin energialähteisiin ja sellaisia, joka ei ole mikään valtava. Ja tässä suhteessa ESIR luo lisäarvoa. Ilman tämänhetkistä ESIRiä eläkerahastoa ei olisi koskaan saatu mukaan tähän rahoitukseen. Eli Tätä mallia voi kyllä ihan vapaasti kopioida. Voitte välittää tästä tiedon omiin maihinne. Jos tarvitset lisätietoa esiden rahoittamista hankkeista, niin kaikki löytyvät nettisivultamme. Usean otteeseen täällä parlamentissa käydessäni niin, olen puhunut eri tilaisuuksissa, joissa olen esittänyt joitain hyviä käytänteitä, koska on äärimmäisen tärkeää, että hyvät käytänteet leviävät Euroopan kautta ja lisäävät tietoisuutta myöskin päätöksentekijöiden keskuudessa. Maantieteelliset indikaattorit, no nyt en muista millään. Käsittelen niitä vain silloin, kun puhun TTIPistä amerikkalaisten kanssa. Ja olemme aina sanoneet, että tämä on osa ehdotustamme. Mutta tämä on nyt ihan eri asia. Voi lähettää teille vastauksia tähän myöhemmin, jos sopii. No sitten nämä uudet yritykset ja scale-upit. Morris Hill esittävät konkreettisen ehdotuksen riskirahoituksesta. Tavoitteena on luoda uusi rahasto, jossa kerätään yhteen olemassa olevat EU-voimavarat niin, että rahaston suuruus oli noin 500 miljoonaa euroa, josta puolet tulisi julkiselta sektorilta ja loput yksityiseltä. Tämä on yksi niistä konkreettista ehdotuksista, joka, jos oikein muistan, esitetään kesäloman mennessä. Tavoitteena on siis luoda eurooppalainen rahastojen rahasto, joka voi tehdä investointeja eurooppalaisiin riskirahoitusrahastoihin, jotta se voisi rohkaista niitä ja mahdollistaa niiden suuremman kasvun. Yhdysvalloissa tämä suuruus on 680 miljoonaa. Mm, Koolla on siis merkitystä, silloin näin voidaan ottaa enemmän riskejä. Siksi käytämme tällaista menetelmää. Yleisesti ottaen pääomamarkkinaunioni pitäisi tätä ottaa. Esiriä voidaan myös käyttää tämän kaltaiseen toiminnan suurentamiseen. Tarjotaan suoria investointeja, jotta voidaan suurentaa toimintaa tai sitten tehdä sitä tiettyjen rahastojen kautta. Tämä on tärkeä viesti myöskin välitettäväksi riski pääoma ihmisten joukossa. Sitten palvelupassi. Käynnistämme julkisen konsultaatio tässä suhteessa. Kiitoksia siitä, että otitte tämän esille ja suhtaudutte siihen kriittisesti, sillä meidän täytyy saada palautetta niiltä, joiden on tavoitteena joiden tarkoitus on hyötyä siitä. Uskomme voimakkaasti siihen, että asia voidaan hoitaa niin, että se auttaa erityisesti PK-yritysten palveluiden tarjoajia kautta linjan. Mutta jos huolenaiheita on, niin meidän täytyy vastata niihin. Siitä syystä halusimme aloittaa tällaisen lähestymistavan. Meillä on joitakin ajatuksia sen suhteen, mitä aiomme ehdottaa niillä. Ne eivät ole vielä ehdotuksia, mutta aiomme selventää sitä, mitä olemme ajatelleet. Tässä suhteessa sitten keräämme lisätietoa ja katsotaan, mihin asti voidaan mennä. Toivottavasti voimme löytää hyvän yksinkertaisen mallin, josta olisi kovasti hyötyä pk-yritykselle. Mutta meidän täytyy siis kerätä tietoa niiltä. Kiitoksia. Can you help us to find a snappier name for the cut red? Tälle nettisivulle täytyy syöttää joku vähän vetävämpi nimi, koska muuten komissiota syytään siitä, että se on vain hautaamassa sitä, mutta nyt tarvitaan joku näppärämpi nimi. Eli kiitoksia komission jäsen. En tiedä, tietävätkö jäsenet, että palaute näistä keskusteluista – sitten yhdistetään keskusteluissa, joita meillä on valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa ja komission jäsenten välillä, kun mietitään työohjelmaa. Eli ensi syksynä, kun tapaamme uudelleen, siellä on eri valiokuntien puheenjohtajia ja komission jäseniä. Eli nämä asiat, jotka tulivat esiin, otetaan esiin näissä päivän kokouksissa ja sitten asia viedään päätökseen ja sen avulla sitten muokataan ensi vuoden työohjelmaa. Eli kiitoksia. Um, now I will go to the... Nyt sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Yleensä ne tehdään kokouksen alussa, mutta komission jäsenen vierailun takia nyt sitten kolme ilmoitusta. Eli muistuttaisin, että tämä kokous välittyy nettiin. E-meeting on kaikkien käytössä ja uusi versio uutislehdestä on myöskin saatavilla. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi esityslistalla uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista, jotka liittyvät nettisivujen käytettävyyteen, mutta esittelijä nyt ei ole vielä paikalla, eli palaamme tähän sitten On, onkohan tulossa? Ei ole. Selvä. No ehkä huomenna meillä on sitten vielä hiukan aikaa tälle. Ja sitten lääkinnälliset laitteet ja in vitro laitteet ja Rosatun ilmeisesti puhuu tästä Schwabin nimissä. What Andreas Schwab prepared for you. Jos on että lue mitä Andreas Schwab on valmistellut. Hän on pahoillaan. Hän ei pääse paikalle, mutta hän valmisteli tämän paperin. Kuudes dialogi, joka käsittelee in vitro diagnostisia lääketieteellisiä laitteita, oli 2016 helmikuussa. Tämä oli ensimmäinen kolmikantaneuvottelu trilogi Hollannin johdolla. Kaikki osapuolet odottavat, että neuvottelut saadaan loppuun kauden aikana. Lähes kaikki kauden astuksen liitteet on avattu neuvotteluille. Keskusteluita jatkettiin useammasta tärkeästä aiheesta. Kolmannen trilogin tärkein piiri oli Inkan näkökulmasta, oli tämä tarkastelu kysymys ja tarkastelun ala. Er, luvun viisi suhteen korkeariskin lääketieteelliset laitteet ja niiden arvostelu. Ja sitten tässä kun lyhenneitä puhuja ei ymmärrä. Tästä neuvostolle ja parlamentilla on kompromissiteksti, viidennen trilogian aikana Euroopan parlamentti teki kompromissiehdotuksen, joka perustui neuvoston lähestymistapaan ja parlamentin ehdotukseen, mitkä laitteet tulisivat mukaan ehdotukseen. Ja päätettiin poistaa kohta, joka koski erityistä tiedonsaantia. Ja 27. päivän Koreperin teksti rajoitti parlamentin ehdottamaa sovellusalaa hieman – mukaan lukien kriteeriä, joilla asiantuntijapaneeli voisi soveltaa menettelyä. Delegaatteja säännöksiä koskevat määräykset poistettiin. Niiden pohjalta komissio olisi voinut määritellä sovellusalaa uudelleen. Minusta on hyväksynyt laajemman sovellusalan. Luokka 2 laitteet ovat mukana. Laitteet, jotka Äh, annostelevat esimerkiksi lääkkeitä, kuten insuliinipumput. Mutta sitten kudoksia tai soluja äh, siirtävät laitteet on poistettu ja parlamentille käy se, jos tekstiä selkeytetään. Jos varmistaa kaikki Äh, luokan kolme sijoitettavat ja kaikki luokan 2B äh, lääkkeiden annostelun käytetyt laitteet ovat mukana. Ja sitten delegoidut säädökset, sovellusalan laajentaminen, Neuvosto on poistanut Euroopan parlamentista sen ehdotuksen neuvostoja haluaa muuttaa menettelyn sovellusalaa. Parlamentilla on ongelmia, jos markkinoille tulee uusi lääketieteellinen laite, jota pitäisi tarkastella lähemmin. Ja epäselväksi, miten tätä menettelyä pitäisi soveltaa. Komissio tarkastelee asiaa. Ja maksut. Parlamentin kanta on, että yritysten ei pitäisi maksaa lisäkliinisistä testeistä, mutta neuvoston kanta on, että maksuja pitää maksaa. Ja ne pitäisi olla alhaisemmat pk-yrityksille. Parlamentti ehdotti, että yritykset maksaisivat korkeintaan puolet kustannuksista ja komissio maksaisi loput. Ja pk-yritykset saisivat lisäalennusta sitä 50 prosenttia osuudesta, mikä pitää maksaa. Tähän mennessä ei ole saatu sopua. Komissio ilmaisi varaukseensa parlamenttiehdotukseen, koska sillä on seurauksia, rahoitusseurauksia komissiolle. Komissio keskustelee parlamentin kanssa kompromissista. Neuvoston kantaa että jonkun täytyy menettelystä maksaa. Tässä tapauksessa ja vaiheessa ne ovat yritykset. Ja menettely lähtökohtana oli, että kaikki laitteet käsiteltäisiin komissiossa, jonka pitäisi tehdä 15 päivän kuluessa päätös siitä, pitäisikö erityispaneelin, asiantuntijapaneelin tehdä lisätarkastelu. Neuvostelu on ehdottanut, että kaikki laitteet pitäisi siirtää suoraan paneelin käsittelyyn, ja se olisi kolme viikkoa aikaa päättää lausunnon antamisesta. Neuvosto on myös tiivistynyt tarkastelukriteereitä. Parlamentti on päättänyt hyväksyä tarkemmat kriteerit. Mutta keskustelu siitä, milloin asia siirretään asiantuntijapaneelille, on käsittelyssä. Neuvoston on myös vastattava, mitä tapahtuu, kun asiantuntijapaneeli ei ole antanut kantaa 16 päivän sisällä. Ja lopuksi 4D-luokan tarkastelu. Neuvostoliitoksessa tällaista tarkastelua ei ole, koska neuvosto sitä mieltä, että isomman riskiin laitteet ovat nykysäädöksessä mukana, koska 40. Kaikkia laitteita riippumatta siitä, onko viite viitereferenssit, niitä pitäisi tutkia laboratoriossa. Ja parlamentin mielestä luokka D on jo katettu, niin kuin neuvosto sanoi. Tämä on Andreas Schwabin ehdotus. Kiitos, että kuuntelitte. No. Thank you, Rosa. To, to summarize, I think... Kiitoksia. Monet meistä ovat saaneet sähköpostia tämän direktiivin tiimoilta. Ja erityisesti en tiedä, onko Andreasin toimistosta ketään nyt paikalla, mutta kiitoksia, että valmistelitte tämän. Ja erityisesti, mitä tapahtuu tämänhetkisille laitteille, esimerkiksi lonkan korvaamiset tai muut. Eli pitääkö niiden saada uusi autorisaatio ja tarkoittaako se sitten, että tapahtuu jotain viivästyksiä kuluttajien osalta ennen kuin he voivat saada käyttöönsä näitä lääkinnällisiä laitteita. Ja tiedän, että Andreas on ollut hyvin huolissaan. Hän haluaa varmistaa, että tämä uusi direktiivi ei aiheuta ongelmia sitten, kun sitä pannaan täytäntöön. Eli meidän pitää ehkä varmistaa, että valiokunnan kannasta keskustellaan selvästi, koska tämä on jo kestänyt niin pitkään ja tästä on käyty niin paljon kolmikantaneuvotteluita, mutta IMKohan on sillä kannalla, että kuluttajien on voitava saada käyttöönsä näitä laitteita myöskin tässä siirtymävaiheessa. Eli ehkä koordinaattorit haluaisivat, toivoisivat tarkistaa kantona tässä asiassa. Sitten energiankuluttajien aseman vahvistaminen. 72 tarkistusta on tullut. Varjoesittelyjen kokous oli viime viikolla. Kahdeksan kompromissia on tehty. Niistä äänestetään huomenna. Ja nyt puheenvuoron saa Kaja Kalas. Hän saa kertoa meille näistä kompromissitarkistuksista. So, uh, we have now eight. Kiitos. Nyt on kahdeksan, nyt on kahdeksan kompromissitarkastusta. Kaksi niistä on uusia tarkistuksia. Se kiinnittää huomiota kahteen tärkeään kysymykseen, johon kollegat kiinnittävät huomiota. Ensinnäkin tämä yhteispalvelun tarjoajavaihtajakampanjat. Ne ovat mukana. Ja sitten epäreiluihin kaupallisiin, epäreiluja kaupallisia menettelyitä koskevat säännöt ovat mukana. Ja siinä on kansalliset valvontaviranomaiset mukana. Kompromissit pyrkivät, että laskujen seurattavuus selvi, parantuisi ja että hinnoittelurakenne olisi parempi. Esimerkiksi kuluttajat haluavat osallistua paremmin, niin ei ole kuitenkaan kannusteita muuttaa energian kulutusta, koska vaikka energian hinta on pieni, niin verkkomaksut ovat isot ja kulutuksen vaikuttaminen ei paljon näy laskussa. Siksi hintasäätely lisäsi kustannuksia kuluttajalle, erityisesti heikommassa asemassa olevien kuluttaja-asemaa, ja siksi me haluamme, että hintasäätely poistetaan. Me haluamme, että hintoja lasketaan, niin sillä lailla köyhyyteen puututaan. Mutta jos meillä on kilpailu toimivat energiamarkkinat ja missä kuluttajilla on enemmän valinnanvaihtoehtoja, niin hinnat tippuvat. Meillä on kunnianhimoinen energiatehokkuuspolitiikka, rakennusten eristäminen ja digitaaliset keinot. Sekin laskee kuluttajahintoja. Komission tiedonanto on siis kaiken kaikkien hyvä mahdollisuus antaa kuluttajalle parempi ote kulutuksesta. Ehdotuksemme heijastavat sitä. Ei se tarkoita sitä, että jokaista pitäisi olla ammattitason kuluttaja, mutta jokaisella pitäisi olla työkalut kulutuksen säätelyyn. Kiitos Varja asettelijoille hyvästä yhteistyötä ja odotan kommentteja. And Antonio Lopez Estuas White is the... Ja sitten Antonio Lopez EPPstä. Mutta hän ei olekaan paikalla. Niin, siis hän ei ole paikalla. Eli Belgiana SNDstä. Hänkään ei ole paikalla. Eli nyt Ilmeisesti tämä kuluttajien energiakysymys nyt herättää paljon kiinnostusta. Siis, haluaako joku nyt puheenvuoron? No, palataan Antonian. Dan, sinä puhut ECRn nimissä. Ole hyvä. Uh, yes, um, Mr. Pretzel is our... Kyllä. Niin, voin vain sanoa, että Haluan kiittää edustaja Kallasta kaikesta työstä, jonka hän on tehnyt tässä asiassa. Kiittää kaikista kompromisseista. Erityisesti tuemme niitä, jotka koskevat avoimuutta ja kilpailukykyä. Olemme sitä mieltä, että tässä avainasemassa on se, että tarvitsemme sellaisia alustoja, jotka mahdollistavat, että kuluttajat voivat vaihtaa vertailutyökaluja. Monilla ei tällaista mahdollisuutta ole ja moni ei ymmärrä, mitä kaikkea on saatavilla. Ja näin ne voivat myöskin ymmärtää paremmin, mitä on saatavilla, ja näin niillä on mahdollisuus vaihtaa myöskin. Energiaköyhyyteen liittyvä kielenkäyttö joskus on vähän huolettavaa, mutta ainakin se syntyy silloin, kun kilpailu on vähän markkinoilla. Silloin ei myöskään ole paljonkaan kannustimia hintojen laskuun, ja se on nähtävissä monissa jäsenvaltioissa, että kilpailu ei ole riittävästi. Lisäisin myös henkilökohtaisen näkemykseni, joka on se, että Energiaköyhyyttä syntyy erityisesti ympäristölainsäädännön vuoksi. Ne kustannukset, joita energialaskuihin on lisätty energia Euroopan unionissa, olemme myös tehneet näin tässä kuningaskunnassa. Ja tämä myös lisää tietysti kuluttajille aiheutuvia kustannuksia, mutta hyvin usein myös se kohdistuu niihin, jotka eivät kykene juurikaan maksamaan. Yleisesti ottaen kuitenkin tuemme näitä esitettyjä kompromisseja ja kiitämme esittelijää kaikista kovasta työstä, jota hän on tehnyt. Thank you. Would... Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron tästä? No, voisitko odottaa hetken, kun odottelemme Antoniota, joka on puhumassa EPP nimissä? are you, are you Mozambique? Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Uh, dear colleagues, first of all, I... Niin kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän panoksestaan. On hienoa nähdä, että valtaosa tarkistuksista on SND-ryhmältä. Ja täytyy sanoa, että olemme tyytyväinen näihin kompromisseihin, näihin kollektiivisiin suunnitelmiin ja epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin, koska kuten tiedätte, Euroopan kuluttajat usein joutuvat epäreilujen käytänteiden uhreiksi, erityisesti mitä tulee ovelta olen kaupustelussa. Eli kuluttajia pitää voimaannuttaa ja heidän on oltava aktiivisempia energiamarkkinoilla. Sen pitäisi on olla päätavoitteena. Ja sitten kompromissit, joista keskusteltiin varjoesittelyiden kokouksessa. SNT-ryhmä tukee kaikkia paitsi kompromissi kakkosta, koska kuluttajat ovat meille prioriteetti, eikä heitä voida jättää markkinoiden armoille. Eli olimme tästä hyvin selkeitä, ja ikävä kyllä emme tätä sanamuotoa pysty hyväksymään. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat ottaneet esiin uusia elementtejä tähän mietintöön, esimerkiksi Liisan tarkistus, joka liittyy monopoleihin – tai Olkan kysymys, joka liittyi näihin kysymyksiin. Ja sitten energian avoimuus on varmistettava, ei saa olla mitään salakustannuksia. Jotkut hyödyntävät väärällä tavalla johtavaa markkina-asemansa. Kiitos. Antonio. Antonio. Speak on behalf of the EPP. We, we had a... Puhutko EPP nimissä? Meillä oli jo keskustella, mutta et ollut täällä. Eli Antonio, ole hyvä. Just in time, because it's not even 5.30. No ihan oikeassa ajassa ollaan kaikilla vielä 16.30. Kiitos kovasti. Niin, Antonia, esityslistalla katsottiin, että tämä koko saakka 16.20 ja sanon nyt saman asian uudelleen. En nyt teitä moiti erityisesti, mutta tämä on aina joustava aikataulu. jotkut asiat ehkä sitä hiukan aikaisemmin ja niin sitten välillä käy. Eli ja avustajat, voisitteko varmistaa, että ilmoitatte jäsenillenne, että asiat voivat alkaa hiukan aikaisemmin? Kiitos. Flexible that I have never made any comments. And... Kiitoksia. Siksi olen niin joustava, että en ole mitään kommentoinutkaan tähän päivään mennessä. En ole koskaan valittanut muuten kokoukset ollut ennen tai jälkikäteen, olen oikein erityisesti odottanut tässä eri tiettyjä henkilöitä. No minun tapauksessani kokous oli hyvä. Strasbourgissa viime viikolla pääsimme kompromissiin ja EPPstä olemme olleet mukana tässä näkemyksen antamisessa, vaikka täytyy sanoa, että kollega Kallasin tekemä työ on ollut hyvä, mitä suuri ongelma oli luotu, ja huomenna välitämme varmasti selkeän viestin, jos se hyväksytään tästä valiokunnasta. On tärkeää välittää se tästä IMKO-valiokunnasta. Me tarvitsemme lisää avoimuutta, täyden integraation energiamarkkinoilla, ja tästähän eri kollegat ovat keskustelleet. Kaikki olemme varmaan samassa veneessä ja meidän täytyy myös poistaa sellaisia esteitä, jotka haittavat markkinoiden toimintaa. Meidän täytyy saada aikaisemmin dynaamista hinnoittelua ja mahdollistaa se, että kuluttajat voivat myös itse tuottaa energiaa. Lisäksi komissiota täytyy pyytää tar- valvomaan vuonna 2012 suosituksen täytäntöönpanoa, joka koskee älymittareita. Älyverkostot ovat tietysti energiapolitiikan täytäntöönpanon ennakkoehto Tarvitsemme myös selvyyttä ja avoimuutta sen suhteen, millä tavalla näitä eri tilanteita voidaan arvioida. Ja olemme sitä mieltä, että veroja ja maksuja pitäisi sisällyttää näihin energialaskuihin. Eli kiitoksia vielä kerran tästä ja olemme kaikki siis samalla linjoilla. Kaya, would you like to... Kaija, haluaisitko vielä loppupuheenvuoron? Uh, no, there is not much, uh... No ei, tässä oikeastaan oli enää paljon kommentoitavaa. Ei kyllä ollut kiva kuulla, että SND ei voi tukea kompromissi kakkosta, koska me kaikki yritimme ottaa mukaan tähän tarkistuksia, mutta korostaisin, että Ymmärrän kyllä, että tämä sana markkina on kuin punainen vaate SND-ryhmälle, mutta täytyy muistaa kuitenkin, että esimerkiksi televiestintämarkkinoilla vapauttaminen on alentanut hintoja ja lisännyt investointeja näille markkinoille. Eli maissa, joissa on enemmän kilpailua, hinnat ovat alhaisempia, eli kuluttajat hyötyvät myöskin tästä. Eli me emme mitenkään yleen katso tätä energiaköyhyyskysymystä, mutta samanaikaisesti on kuitenkin selvää, ettemme pysty hoitamaan tätä maksamalla lisäveroja tai tukia kaikkien näiden hintojen lisäksi. Eli jossain vaiheessa jonkun on ne kuitenkin maksettava. Kiitos. Kiitos. I'm going to... Kiitoksia. No nyt sitten tekisin sihteeristölle ehdotuksen, eli kun muutamme näitä esityslistan kohtia, eli torstai-iltapäivällä lähetettiin tämä uusi luonnos ja tiistaina, ja niistä jo näkyi, että tämän keskustelun aikataulu lykättiin 4.20, mutta ehdottaisin, että kun muutoksia tehdään, niin lähetämme sähköpostin esittelijöille ja varjoesittelijöille ja siis tämän esitystä lisäksi, koska tiedän, että te saatte valtavasti sähköpostia. Eli yritetään tehdä näin, mutta kiitoksia nyt siitä, että yrititte olla joustavia. No, tämä oli minun vikani. Tässä oli yksi kohta, jossa piti kertoa kolmikantaneuvotteluista liittyen liittyen julkisen sektorin nettisivujen saatavuusdirektiiviin. Ja oli pyydetty, että minä luen tämän, niin jos teille sopii, niin voin lukea näitä esittelyjen puolesta, mutta ilmoittakaa siitä sitten sihteeristölle, jos haluatte, että teen näin. Eli katson nyt sinne neuvonantajien suuntaan. Eli ilmoittakaa minun toimistolleni ja sihteeristölle. Eli direktiivi, joka liittyy julkisen sektorin tahojen nettisivujen käytettävyyteen. Parlamentti 2014 helmikuussa hyväksyi kannan ja 14. 14. tammikuuta 2016 päätettiin aloittaa kolmikantaneuvottelut ja 18. joulukuuta 2015 neuvotteli sai mandaatin aloittaa epäviralliset neuvottelut parlamentin kanssa Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella. Ja parlamentin ja neuvoston kannoissa on tärkeitä eroja, ensinnäkin mitä tulee soveltamisalaan, valvonnan luonteeseen, raportointisäännöt ja lisätoimet, esimerkiksi koulutus ja tiedottaminen. Meillä oli kolmikantaneuvottelu 26. tammikuuta ja sen jälkeen oli teknisiä kokouksia, ja toinen kolmikantaneuvottelut järjestettiin sitten toinen maaliskuuta tänä vuonna. Suuria eroja on edelleen, mutta edistystä on tapahtunut ja neuvotteluissa neuvosto on osoittanut, että se haluaa lähestyä parlamenttia ja tämä koskee erityisesti lisätoimia, joilla valmistetaan, että nämä pääst, tällä tavalla päästään tilanteeseen, jossa EU-ssa verkkosivut ovat helposti käytettävissä. Neuvosto on suostunut siihen, että luotaisiin jonkinlainen palautemekanismi käytettävyydestä ja että sitten järjestetään koulutusta ja tiedotusta silloin, kun se on tarpeen. Ja neuvosto myöskin on todennut, että pitää olla johdonmukainen lähestymistapa valvontaan ja raportointiin. Ja lainsäätäjät ovat nyt lähempänä toisiaan, mutta neuvottelut olivat tiukkoja, mitä tulee ehdotuksen soveltamisalaan. Ja tuli selväksi, että lisätöitä tarvitaan, jotta voidaan nähdä, minkä tyyppiset nettisivut ja minkä tyyppiset sisällöt on suljettava ulkopuolelle tai otettava mukaan ja työtä jatketaan nyt teknisellä tasolla ja varmistelemme seuraavia kolmikantaneuvotteluita, jotka järjestetään 26. huhtikuuta tänä vuonna. Eli esittelijä kirjoitti tämän. Itse saan paljon sähköpostia sidosryhmiltä liittyen näihin sovelluksiin, eli kattako tämä myöskin sovellukset nettisivun lisäksi. Ja ilmeisesti tällä saralla on tapahtunut edistystä Eli meillä oli myönteisiä keskusteluita edellisissä kolmikantaneuvotteluissa siitä, että meidän on varmistettava, että katamme myöskin sovellukset nettisivujen lisäksi. Kiitos. I think we're going to have a five minute break whilst we wait for the No ehkä odottelemme nyt viisi minuuttia, koska viimeinen kohta tänään on komission ehdotus, jonka aiheena on palvelutuotteiden saatavuus, mutta Manuel Gellen komissiosta ei vielä ole paikalla. Is this um, Director Manuela Onko paikalla? this director Manuela... Manuela Geleng. No niin, tervetuloa. Haluaisin nyt muistuttaa teitä ja voitte välittää viestin kolikkioon. Eli esityslistamme ovat joustavia, joskus aloitamme hiukan aikaisemmin. Monet jäsenistä ovat olleet täällä 50 minuuttia ja odottaneet teitä. Eli kun lähetämme nämä kutsut, niin asiat saatetaan käsitellä aikaisemmin, koska en nyt pysty ennustamaan, kuinka paljon aikaa tarvitaan kuhunkin kohtaan. Mutta pyydän nyt, voisitko pyytää, että kolleganne saapuvat hiukan aikaisemmin, koska muussa tapauksessa tällaista odotellaan, eikä kokousta pystytä käynnistämään yhtä joustavasti kuin haluaisi. Eli tämä todellakin auttaisi meitä. Eli jos saapuisitte hyvissä ajoin. Kiitos. Eli kyseessä on direktiivi, joka liittyy tuotteiden, käytet- tuotteiden palveluiden käytettävyyteen. Esittelijä on kokenut varapuheenjohtaja Hosfo. Tässä nyt esitellään tämä komission ehdotus. työllisyys, matkailu ja vetomusvaliokunta ovat halunneet olla mukana tässä asiassa. Ja vielä ei ole sovittu tästä ihan tarkkaan, mutta käyn kirjanvaihtoa näiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa. Eli nyt sitten komission edustaja Manuela Gelling saa esitellä komission ehdotuksen. Olkaa hyvä. Thank you very much and... Paljon kiitoksia anta, pyytäisin anteeksi viivästymästä. Minulla oli aikaisempi kokous. Ryntäsin parlamenttiin, mutta valitettavasti oli myöhässä. Olen laittanut muistineuvonne. Seuraavalla olemme reippaasti ajoissa. Tämä asiakokonaisuus on lähellä sydäntämme. Me haluamme esitellä tämän esteettömyyslainsäädännön. Täällä on joitakin kuvia, dioja. Voimme näyttää niitä myöhemmin, jos on kiinnostusta. Tänään haluaisin vastata kysymyksiin. Miksi me olemme ehdottaneet tätä lainsäädäntöä, kuka siitä hyötyisi? mitä se kattaa, mitä se ei kattaa? subsidiariteetti ja aikataulu. Miksi meillä on tämä Accessibility Act? Miksi me perustelemme sitä taloudellisilla syillä? Sekin meidän täytyy parantaa sisämarkkinoiden toimintaa saadaksemme esteettömiä tuotteita ja palveluita. Me haluamme äh, harmonisoida erilaisia sääntöjä ja taata esteettömien saavutettavien tuotteiden ja palveluiden kierron ja vapaan liikkuvuuden ja helpottaa näin teollisuuden toimintaa ja luoden tervettä kilpailua, tuotteita, jotka ovat saavutettavampia, esteettömämpiä ja kilpailukykyisemmin hinnoin. lainsäädännöllä on myönteisiä vaikutuksia 80 vammaisille ihmisille. 20 prosenttia EUn ikääntyvästä väestöstä myös kuuluu kohde tavoitejoukkoon. Heidän toimintakykynsä rajoitteet kasvaa tien myötä. Tässä on ATK, IT mukana laajasti ja meidän teollisuutemme täytyy kyetä kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Mitä oikeudellisia velvollisuuksia, oikeudellisia perusteita? Meillä on oikeudellisia perusteita muun muassa YK, vammaisten oikeuksien Ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus, joka astui voimaan 2011 EU itsessään ja 25 jäsenvaltiota ovat ratifioineet ne ja kolme jäsenmaata on vielä ratifikointiprosessin loppuvaiheessa. Ja siinä on ve- silloin velvoitteita tämmöinen suhteen äh, kuljetuksen, rakennetun ympäristön ja informaatioteknologian alueelle. Ja, ja meidän täytyy edistyä esteettömyyslainsäädännön laatimisessa ilman koordinaatiota EUn tasolla – Tästä väistämättä seuraa sisämarkkinoiden pirstoutumista ja eri suuntiin kulkevia lainsäädäntöehdotuksia. Esteettömyys, lainsäädäntö accessibility ei kaikkia poista, mutta siinä on yleisötumuksen vaativat vaatimukset ja piirteet, jotka kunnes sitten on toteutettu helpottavat yleissopimuksen artiklan 9 täytäntöönpanemista jäsenmaissa. Siinä ovat esteettömistä koskevat velvoitteet. Kuka hyötyisi tästä? Ensinnäkin teollisuus, valmistajat, palveluntarjoajat, yhteiset esteettömyysvaatimukset helpottavat niiden työtä ja luovat oikeusvarmuutta niin, että niiden tuotteet täyttävät esteettömyysvaatimukset kautta Euroopan, mikä takaa vapaan kierron liikkuvuuden. Se markkinoiden parempi toiminta ja saa enemmän tuotteita, esteettömiä tuotteita ja esteettömiä palveluita on hyödyksi vammaisille ja vanhaisille ikääntyneille ihmisille, koska heillä on enemmän valinnanvaraa, laadukkaampia tuotteita ja palveluita paremmat hinnat. Mutta olen varma, että kaikki hyödymme. Kun silmässä unohtavat ja katsotte TVtä tai yritätte saada rahaa vaikka panttiautomaatista, kun aurinko paistaa ruutuun, tai kuulette ilmoituksia meluisilla asemilla. Mutta uskon, että myös PK-yritykset hyötyvät tästä. Ne ovat kaikkein herkimpiä tällaiselle lainsäädännölle. Niillä on oppimisresurssit on rajoitettuja ja niillä on väitömahdollisuuksia oppia 28 jäsenvaltioon Tällaiset säädöt yhden y, tämä sitoumus ja tämän direktiivin noud- säädöksen noudattaminen on helpompaa kuin eri jäsenvaltioiden säännösten noudattaminen. Tämä on nettu pienemmille yrityksille, jotka pyrkivät kaikille markkinoille. Mitä tämä saavutettavuusasetus esteettömästi direktiivi kattaa? Tässä käytetään, kuten tiedätte, sisämarkkinoiden perinteisiä välineitä. Tässä noudatetaan äh, olemassa olevia käytänteitä ja tukeudutaan olemassa oleviin rakenteisiin. Tämä on kaksijalkainen ehdotus. Yhtäältä on esteettömyysvaatimuksia valtavalle määrälle tuotteita ja palveluita, joita on säädelty – ja joihin todennäköisesti kohdistuu lisäsäädöksiä. Ja ne on identifioitu vammaisten kuluttajan kannalta tärkeimmiksi. Asetuksen toinen puoli pyrkii selkeyttämään esteettömyyden merkitystä EU-lainsäädännössä, jossa on jo tähän liittyviä velvoitteita. Tähän liittyy muun muassa julkis hankintaa koskeva direktiivi, jossa tämä ostakaa esteetöntä vaatimus. Ja rakennerahastojen toiminnassa pitää myöskin kunnata esteettömyyttä varojen käytössä. Kumpikaan lainsäädäntöväline ei kuitenkaan määrittele, mitä esteettömyys on. Ja direktiivin esteettömyysvaatimukset, niitä tullaan käyttämään esteettömyyden määrittelyyn. Mitä lainsäädännön säilytetään? Ensinnäkin se luo esteettömyydelle kehikon Euroopassa. Siinä on kevyitä menettelyitä, siinä jätetään tilaa innovoinnille ja tulevaisuudessa toimiville ratkaisulle Siinä on tuotteille ja palveluille toiminnallisia vaatimuksia – se on myös mahdollisuus standardoitteen vapaaehtoiseen lähentämiseen ja lähtökohtana, että standardien mukaisuus on perusolettama. On taloudellisten toimijoiden tehtävä arvioida ja ilmoittaa onko tuote tai palvelu määräysten mukainen, ja siinä käytetään markkinavalvontakeinoja, säännösten noudattamista, sen jatkuvaa tarkastamista varten. Sillä kuluttajille keinoja ryhtyä toimiin ja keinoja vaatia säädösten noudattamista. Ja kun tuotteet ja palvelut täyttävät vaatimukset, ne voivat vapaasti kiertää markkinoille. Tämä tehdään käyttäen tunnettuja sisämarkkinoiden keinoja ja välineitä. Mutta mikä on tärkeämpää, mitä tämä asetus ei tee? Siinä ei ole teknisesti yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, miten tuotteita tai palveluita tarjotaan. Esimerkiksi äänitason suhteeseen sanotaan, että äänitasoa pitää voida kontrolloida, mutta siinä ei sanota, mikä desibelitason pitäisi olla, pitääkö käyttää nappia vai pitääkö pyörittää jotain nappia. Ja sanotaan vain, että äänenvoimakkuutta pitää voida säädellä. Siinä on vaatimuksia ainoastaan niille valituille valmistajille ja tuottajille, jotka ovat vaikutusarvioinnin siivilässä valittu. Siinä ei ole epärealistisia velvoitteita. Tässä myös turvalausekkeita, jotka koskevat suhteet, to, suhteetonta taakkaa. Tässä ei muuteta myöskään EU-sektorilainsäädäntöä, joka koskee esteettömyyttä. Tämä täydentää tai vahvistaa olemassa olevia sääntöjä. Pari sanaa vaikutusarvioinnista. Vaikutusarviointi on huolellinen se tehtiin 2013 puolessa välissä. Se kattaa 80 prosenttia EUn BKTstä ja 77 prosenttia EU-väestöstä. Siinä on myöskin dataa tutkimuksesta, jonka vammaisasiantuntijat ja verkosto on tehnyt. Se kattaa kaikki jäsenvaltiot. Siinä on yleiskuva avaintuotteille ja palveluille. Keräsimme myös panoksia tietoa kuulemisilla ja käsittelemme myös niitä tuotteita ja palveluita, jotka, joihin kohdennettiin tässä. Ja mietittiin, mitkä näistä olisivat hyödyllisempiä. Vaikutusarvioinnissa oli sekä pehmeitä ehdotuksia, pehmeitä lainsäädäntöä että lainsäädäntöehdotuksia. Viisi vaihtoehtoa hylättiin epärealistisena neljä optiota käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Miten lainsäädäntö sitten yhteistyössä muun EU-lainsäädännön kanssa? Kuten jo mainitsin, kysymys, samoja esteettömyysvaatimuksia käytetään taloudellisille toimijoille ja julkisille viranomaisille, kun ne tarjoavat tuotteita ja palveluita tai kun ne esimerkiksi käyttävät EU-varoja. Taloudelliset toimijat, jotka tekevät tuotteista ja palveluista esteettömiä, ne kykenevät myös myymään tuotteita helposti julkiselle sektorille, jollaisella on jo velvollisuutta, jotka koskevat esteettömyyttä, mutta sitä ei ollenkaan määritellä. lainsäädännössä näyttää, että tässä käsitellään äh, julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä, rakenne- ja investointirahastoja koskevaa asetusta ja kuljetusinfrastruktuuria koskevaa lainsäädäntöä ja matkustajia koskevia säädöksiä. Asetus ei muuta äh, olemassa olevaa lainsäädäntöä tai sovellusalaa, vaan helpottaa sen täytäntöönpanoa asettamalla esteettömässä vaatimuksia. Äskeinen lyhyesti kytkökset tämän lainsäädännön ja kahden muun lainsäädännön osan kanssa ensinnäkin artikla 19 direktiivi. kaksi välineitä täydentävät toisiaan, mutta niillä on erilaiset tavoitteet. Niillä on erilainen oikeusperusta. Artikla 19 direktiivi puuttuu direktiiv- äh, syrjintään ja keskittyy ihmisiin. Tämä artikla 19 direktiivi. Tämä syrjintäkieltodirektiivi. So, um, as I was saying, the anti-discrimination directive combats discrimination. Syrjintä direktiivi taistelee syrjintää vastaan ja estettömyys vastauksella taas pyritään parantamaan sen markkinoiden toimintaa käyttämällä lainsäädännön lähentämistä. Sen aloitetaan tuotteista ja palveluista. Molemmat kuitenkin antavat panoksensa YK vammaisten oikeuksia koske. Niillä on vaikutuksessa YK yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Ne tarvitsevat toisiaan, mutta ne ovat hyvin erilaisia. Ja niiden lainsäädännölliset keinot ovat myös erilaisia, koska tavoitteetkin ovat erilaisia. On myöskin toinen lainsäädäntö, keino, joka pitää mainita, ja tämä, tämä verkkoesteettömyysdirektiivi, Sitä käydään tällä hetkellä neuvotteluita. Verkkoasettomuusdirektiivi keskittyy verkkosivuihin. Kun lainsäädäntöä, näitä kahta lainsäädännön osaa suunniteltiin päällekkäisyyttä ei ole. Täydentävyys on taattu. Kun keskustelut etenevät, täytyy taata että johdonmukaisuus ja kahden lainsäädännön osan johdonmukaisuus säilyy. Pari sanaa läheisyysperiaatteen noudattamisesta ja suhteellisuusperiaatteen kunnioittamisesta. on direktiivi keskittyy erittäin voimakkaasti olemassa oleviin ongelmiin. Se on joustava ja sillä on selkeät kohteet. Selitä miksi se on fokusoitu, koska sään, säännellään ainoastaan tuotteita, joissa lainsäädäntö, on sellaista lainsäädäntöä, joka menee eri suuntiin, tai lainsäädännön määrä todennäköisesti kasvaa, tai jossa on EU-ulottuvuus. Lainsäädäntöehdotuksessa rakennettu ympäristö, joka on lähellä sitä, mistä palvelua luo, siinä on tämä mahdollistava lauseke. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus käytetäänkö samoja esteettömyysvaatimuksia? The uh, accessibility requirements apply only to vaatimukset koskevat ainoastaan uusia tuotteita ja palveluita. So there is no requirement to retrofit, uh, uh- Mitään jälkikäteen asentamista tai sovittamista ei vaadita. Esteettömyys vaatimus on määritelty toiminnallisella tasolla. Tämä ään, äänitason säätäminen oli esimerkki, jota käytiin. Meillä on myös kevyt tämä säädösten noudattamisen osoittamiskeino, eli itseilmoitus. Tämä helpottaa taloudellisten toimijoiden elämää ja takaa velvoitteiden suhteellisuuden. Tässä on kaksi turvakeinoa. Ensinnäkin velvoitteet tai rajoittaa niin, että ne eivät saa luoda kohtuutonta taakkaa. Ja tuotteen perustava tai palvelun perustava luonne ei saa muuttua. Sähkö, e-kirjojen esteettömyys koskee esimerkiksi ainoastaan tiedostoja, rakennetta ja navigointia mutta esimerkiksi äänikirjaksi tai braillekirjaksi tai tämä e-kirjaa muuta. Tämä perustavasti muuttaisi e-kirjan luonnetta. Taloudellisten toimintaan täytyy oikeuttaa ja perusteella ar- arvionsa ilmoittaa se viranomaisille, ja tarkastuksia täytyy tehdä. Viranomaisten täytyy tehdä tarkistuksia, ja tässä on huolellinen tasapaino taloudellisiin toimijoihin luotetaan, mutta viranomaiset myös tekevät tarkistuksia. Aikataulu. Täytäntöpanon aikataulu. Olemme lähteneet siitä, että sen lainsäädännöksen muuttamisen jälkeen se olisi kaksi vuotta täytäntöpanon suhteen, kuusi vuotta täytäntöpanon suhteen, ja niin komission pitäisi tehdä ensimmäinen arvionsa lainsäädännön tuloksellisuudesta viisi vuotta täytäntöön astumisen jälkeen. Tällä kertomuksella pyritään siihen, että soveltamiskaudella lainsäädäntö vastaa tavoitteita. Lopuksi arvio sidosryhmien näkemyksistä. Parlamentti on pitkään pyytänyt meitä tekemään tämän lainsäädäntöehdotuksen, koska meidän tuotteiden ja palveluiden markkinoita täytyy parantaa. Olemme saaneet korkeatason vammaisryhmältä palautetta. Se toki tätä innovatiivista sisämarkkinaa lähestymistä päävoimakkaasti. Ja tällä on potentiaalia parantaa esteettömyystä kohdentuntuvasti. Teollisuuden palaute on, että heitä huolestuttaa pirstautuminen ja lainsäädännön äh, eri suuntiin osoittavuus, ja tämä lisääntyisi ja tämä lisääntyisi, kun YK-yleissopimuksen vaatimukset toteutetaan. Mutta totean, että määritään kohdistettu ehdotus, tuotteet ja palveluiden määrä on rajoitettu ehdotuksessa. To, tietokoneet, puhelimeet, mitäs muuta. Öö, liiputkoneet, check-in laitteet, pankkiautomaatit ja puhelinpalvelut, kuljetuspalvelut AV-verkkosivustot. AV-media. Tuon listan lisäksi tulee aina olemaan tuotteita palveluita, joita vammaiset tarvitsevat. jotka kuuluvat jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen – Sanasta vammaisilla on kovat odotukset. Ajattelen, miten tässä on sitouduttu esteettömyyteen yleissopimuksen mukaisesti. Uskon, että tämä on yksi keino työskennellä yhdessä YK on vammaisten oikeuksien yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi käyttäen nykyään resursseja parhaiten ja hyödyntäen sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Robert, would you like to start? Robert, haluaisitko sinä aloittaa? Merci, Madame la Directrice, pour cette uh, introduction très complète. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä komissiosen tästä erittäin täydellisestä selvityksestä, tästä hyvästä tekstistä. Minun mielestäni kyseessä on selkeä ehdotus, johdonmukainen sellainen. Ja koska kysymys on erittäin arkaluontoisesta kysymyksestä, se on myös monimutkainen, monimuotoinen ja siitä syystä me kyllä työstämme sitä seuraavien viikkojen ajan. Minun mielestäni kyse ei ole pelkästään siitä, että parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, kuten täällä usein sanotaan, vaan kysymys on yksinkertaisesti vain siitä, että lisätään sitä. Toimitaan niin, että sisämarkkinoilla on täysin paikkansa tietysti tiettyjen rajoittein, jotka kaikki jo eivät synny yhtä nopeasti. Ja se, mitä te totteatte ja mitä me haluamme sanoa yhdessä, no näistä ensimmäiseksi täytyy todeta, että vammaiset ovat kuluttajia. Kuluttajilla on samat oikeudet luonnollisesti juridisesti katsoen, mutta joilla ei ole aivan samaa oikeutta esteettömyysmielessä. mielessä koska kaikkia tuotteita kerta kaikkiaan voi käyttää siitä syystä, että ne eivät ole löytäneet itselleen riittävän suuria markkinoita tai että markkinat ovat pirstaloituneita tai lainsäädäntö on toisaalta jäsenvaltioissa. Samalla tavalla yritykset, jotka valmistavat näitä tuotteita, kun niillä on yhtenäinen kehys ja suuremmat markkinat, ne voivat toimia aktiivisemmin ja puoltaa näin taloudellisia etuja yrityksissään. 120 miljoonaa on niiden eurooppalaisten määrä, jotka mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin piiriin, eli Euroopan unionin mittakaavalla miltei yksi eurooppalainen neljästä on kyseessä. Ei tässä suinkaan puhuta mistään kourallisesta ihmisiä, vaan tässä on kyse suuresta osasta sisämarkkinoita ja tässä on kyseessä asia, joka jos aivan oikein olette valinneet tämän sisämarkkinalähtökohdan, se yhdistää nimittäin tarpeiden tyydyttämisen, sisämarkkinoiden toimintaa ja näin se voi edesauttaa Euroopan unionin sisäistä kasvua ja jopa asettaa meidät etulyöntiasemaan suhteessa moniin muihin talousvyöhykkeisiin. Viki juuri muistutti, että Useat valiokunnat olivat tästä asiasta kiinnostuneita ja olen tietysti varma siitä, että onnistumme löytämään yhteistyömenetelmän, joka on sitten rakentava, jonka avulla voidaan työskennellä sitten muiden kollegoiden kanssa toisesta valiokunnasta. Sanoitte, että nyt on oikea hetki toimia ja että meidän pitää pyrkiä kunnianhimoiseen ratkaisuun. En tiedä, onko kannattanut odottaa, mutta joka tapauksessa tulos on nyt tässä saatavilla ja Meillä on esillä tällainen tärkeä kysymys. Lisäksi olette kyllä varmasti oikeassa sen suhteen, että digitaalinen puoli on huomattavasti esillä. Tämän voitaisiin ehkä integroida itse asiassa kokonaisen tällaisen digitaalipakettiin. Nämä tuotteet, jotka otitte esille, ne ovat hyvin usein nimenomaan digitaalipuolen tuotteita. Ja toisaalta, kun puhutaan kuluttajien dynamiikista Euroopan unionissa, niin tietysti tässä suhteessa meillä on kaikilla mielessämme väestön ikärakenteen vanheneminen ja jokainen kuluttaja ilman, että sen kummemmin on vammainenkaan, meillä jokaisella on iän mukanaan tuomia esteellisyyshaittoja tai sitten meillä on sairauksia, jotka johtavat siihen, että tarvitsemme näitä palveluja. Eli aivan hyvin voimme toimia myöskin kuluttajina tällä alalla ja tarvitsemme niitä tuotteita, jotka mahdollistavat sen, että saamme tarpeemme tyydytetyksi. Muistutitte myös YK yleissopimuksesta, joka velvoittaa jäsenvaltiot reagoimaan. Ja jos Eurooppa ei olisi sitä seurannut, olisi johtanut aivan toisenlaiseen tilanteeseen, ja sitähän me emme suinkaan toivo. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että tämä on välttämätöntä eikä siirrytä toiseen suuntaan. Muutama alustava kysymys, jotta voimme käynnistää tämän yhteisen työmme. Joihinkin niistä äh, olettekin jo vastannut, mutta otan ne tässä esille. Sanoitte aivan oikein, että tämä lainsäädäntöehdotus ei koske kuin tiettyjä prioriteettialoja, jotka olette valinnut. Ja itse totesin teille, että minun mielestäni nämä kaikki usein liittyvät nimenomaan digitaalipuoleen ja sehän on tietysti kovin nykyaikaista. Mutta millä tavalla olette tämän valinnan tehneet? Tai näemme, että millä tavalla nämä ydinasiat on valittu, mutta nuo äärialueet kiinnostavat. Miksi sitten lopetitte tietyssä vaiheessa? Miksi ette mennyt pidemmälle? Miksi ette ajatellut, että mentäisiin vähän pidemmälle kuin näiden tuotteiden luettelo, jotka mainitsitte, sillä loppujen lopuksihan tämä kiinnostaa sisämarkkinoita ja niitä kuluttajia, jotka ovat tällaisilla toimintakyvyn rajoitteita. Heitä varten ei voi sanoa, että meillä on vain digitaaliset palvelut ja pankkipalvelut, on tietysti paljon muitakin asioita. Ja siitä syystä haluaisin vähän tietää vastauksena tähän kohtaan. Toiseksi, teksti on luonnollisestikin kunnianhimoinen menetelmänsä suhteen. Tässä ei ole kysymys itsesääntelystä pelkästään, eikä sanota, että kaiken pitää järjestäytyä itsestään. Eikä kyseessä ole myöskään se, että autoritäärisesti hoidetaan tämä asia, vaan meillä on edessämme uusi lainsäädäntökehys, joka on jatkumoa tuoteturvallisuustekstille, jota, jossa Viki oli esittely, jota työstimme yhdessä sisämarkkinoilla. Eli selkeästi on nähtävässä, että on erittäin älykästä työskennellä tällä tavalla. Se on nimenomaan yksi tämän paremman sääntelyn näkökohtia. Samanaikaisesti saadaan nähdä, että nämä valvontaviranomaiset markkinoilla, joiden täytyy toimia – hyvän kompromissin takaajina ovat aivan elintärkeässä roolissa. Oletteko sitä mieltä siis, että markkinavalvontaviranomaiset kykenevät täyttämään tämän tehtävänsä? Vai onko se vielä monimutkaisempi? Millä tavalla reagoitte tähän? Ja sitten aikaroista puhuitte. Jos sallitte, niin Esittäisin sitäkin kysymyksiä teille. Minun mielestäni näiden määräaikojen lisääminen on hiukan monimutkaistanut asioita. Tässä on kaksi vuotta siihen asti, että direktiiviä transponoidaan, kuusi vuotta siihen, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön direktiivin transponoinnin ehdottamat sovellukset. Ja kun tässä nopeasti lasken näitä aikaroja yhteen, niin päästään vuoteen 2028, että kaikki on täytäntöön pantu siis oletetaan, että vuonna 2017 lainsäädäntö hyväksytään. Vuosi 2028 kyllä aika kaukana, etenkin kun katsotaan näitä tuotteita ja toimialoja, joiden mm, suhteen joita ajattelitte asettaa etusijalle. Niiden kehitys on tapahtuu ihan valtavan nopeasti. Digitaalinen vallankumous, esteettömyys näiden suhteen ja näin pitkä määräaika. Niin eikö tässä nyt ole pieni ristiriita siinä mielessä esimerkiksi älypuhelinten kohdalla eikö tarvitsisi pohtia nopeampaa etenemistä? Eikö se ole ristiriitaista, että nämä rajat ovat näin kaukana? No sitten ympäristö, varsinkin palvelupuolella ohjelmistot, materiaalit, niiden täytyy olla tietysti täysin mukautettuja, mutta samalla täytyy varmistautua siitä, että niitä voidaan hyödyntää ja ne ovat estettömästi saatavilla rakennuksissa ja itse rakennuksiin pääsee estettömästi. Otit, pitäydytte tällaisessa vapaaehtoislähestymistavassa, ei pakottavassa ja haluaisin kuulla näkemyksenne tästä. Onko siinä vaarana on se, että tässä mennään nyt kahdella nopeudella Euroopassa eteenpäin, kun kyseessä on vapaaehtoisuus ympäristön ja rakennuksen suhteen. Ja lopuksi vielä muutama näkökohta. Hyväksyn täysin, niin, niin haluan tämän sanoa, sen, että asetitte etusijalle nämä toiminnalliset vaatimukset tuotteiden kohdalla, mutta ei ollenkaan sitä millä tavalla taloudelliset toimijat, elinkeinoelämän edustajat ja nämä toteuttavat. Voimme varmasti olla aivan samaa mieltä siitä, että nimenomaan se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla innovoivia, luoda, tarjota vastauksia ja löytää keinot insinööriensä, tuotekehittelijöidensä avulla. Ja minun mielestäni se on ehdottomasti kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Lisäksi sitten tämä helpotusjärjestelmä, joka koskee PK-yrityksiä, alle 10 hengen työllistäviä yrityksiä. Kaikki tämä on myöskin äärimmäisen älykästä ja tärkeää mielestäni. Ja luonnollisestikin haluaisin vielä tietää sen, että millä tavalla tuossa löydetään oikea tasapaino. Miten voidaan toimia niin, että tai mihinkä tämä kursori sitten laitetaan. se, että annetaan liikkumavaraa, niin onko siinä vaarana se, että sitä annetaan liikaa ja saattaa sitten joutua tilanteeseen, jossa esteettömyys on riittämätöntä? Tietysti ei ole yksinkertaista tarjota tähän vastausta, vaan ehkäpä pohditte sitä sitten mm, myöhemmin. Se, että tulevaisuudessa sitä tarkastellaan uudestaan, sitä millä tavalla direktiivi on sovellettu. Ja yhteenvetona, jos sopii, haluaisin aloittaa siitä kohdasta, jonka Vicky Ford otti esille. No tämä on nyt vähän niin kuin silmänisku. Sanon siitä syystä näin, että silloin kun on toiminnallisia rajoitteita tai vamma, niin silloin nämä aikarajat ovat tärkeitä, eikä voida olla juuri oikea-aikaisia. Ja minun mielestäni tässä on tietty silmänräpäys suhteessa siihen, että muistutatte siitä, että esteettömyys täytyy olla olemassa. Ja esitänkin kysymyksen, kun puhutaan tästä tuoteluettelosta, jota olette työstänyt. Puhuitte kaikista näistä digitaalista tuotteista ja paljon tällaisesta monisensoriallisuudesta kuuloaistista, näköaistista. Puhuitte fontin suuruudesta. Eikö esteettömyydestä, esteettömyydessä pitäisi puhua myöskin nopeudesta? Silloin kun on toiminnallisia rajoitteita, ei aina kykene seuraamaan ulkoa pakotettua nopeutta. Minun mielestäni esteettömyyden pitää olla myös yksi tapa integroida näiden tuotteiden kohdalla toisenlainen käyttönopeus, joka ei ole aina sama kuin niillä, joilla ei ole minkäännäköisiä toiminnallisia rajoitteita joskus näissä tapauksissa on hyvin vaikea herätä juuri nimenomaisesti oikean hetken. I apologize for... Kiitoksia. Ferhajan ei päässyt tänään paikalle. EPP-koordinaattorina kulttuurivaliokunnassa hänen pitäisi, hän piti olla nyt kulttuurivaliokunnassa tällä hetkellä. EPPn varjoesittelijänä hän toteaa seuraavaan. Pidän hyvänä tätä ehdotusta, koska se on tärkeä viesti 80 miljoonalle vammaiselle EU:ssa. Kun tehostetaan pääsyä ja saatavuutta, luodaan osallistava yhteiskunta, jossa itsenäinen asuminen on todellisuutta. Lisäksi, kun on uusia digitaalisia ratkaisuja, esteettömyydestä tulee edullisempaa monilla aloilla. Tämän lain osalta Haluamme tehostaa sisämarkkinoita ja että meillä on harmonisoidut esteettömyysvaatimukset kaikkialla EU:ssa. Se aiheuttaa tietysti kustannuksia yrityksille ja meidän täytyy varmistaa, että nämä vaatimukset eivät ole liian suuria esimerkiksi pk-yrityksille. Meidän on varmistettava, että este, esteettömyys toteutetaan lainsäädäntöä noudattaen ja tänään kuultiin kolmikantaneuvotteluista, joka liittyi nettisivujen käytettävyyteen. Ja on tärkeää varmistaa, että nämä lait ovat mahdollisimman johdonmukaisia, jotta voidaan välttää porsanreikiä. Ja mitä tulee AV-palveluihin ja direktiivin, jota tarkistellaan tänä vuonna, sekin on otettava huomioon alakohtaisessa AV-direktiivissä. Odottelen innolla yhteistyötä ja uskon, että pystymme parantamaan lainsäädäntöä, joka parantaa eurooppalaisten elämää. Kiitos. Olga Sitten Olga Seneleva. Eh, eh, Kiitos puheenvuorosta. Kiitos komissiolle kattavasta lainsäädäntöehdotuksen kattavasta esittelystä. Kiitos esittelijän puheenjohtajan puheenvuorosta. Myös tämä on hyvä keskustelu. Meillä on todella ko- kokenut esittelijä. Olen suurelta osin samaa mieltä kuin esittelijä. En siis toista, mitä hän sanoi. Keskityn pikemmin kysymyksiin, joihin kiinnitin huomiota, kun lainsäädäntöehdotusta esiteltiin. Tämä on tärkeää lainsäädäntöä. Sen parissa täytyy tehdä paljon työtä. Ja meidän täytyy myös oppia läksymme. Esimerkiksi siitä, mitä me olemme tehneet verkkosivujen saavutettavuuden parissa – ja sehän ei ollut ollenkaan niin monimutkaista kuin esteettömyys tämän ehdotuksen yhteydessä. Pyrimme lähentämään parlamentin ja neuvoston kantoja, jotta voisimme lähteä yhteisiä kantoja. Ei se ole varmaan hirveän monimutkaista, koska kohdistuvat vammaisten odotukset, kaikkien niiden odotukset, joihin tämä, joiden elämää tämä ehdotuksen on tarkoitus parantaa. Uskon, että pääsemme tulokseen kohtuullisessa aikataulussa. Minä haluaisin, että tämä saadaan kohtuullisissa ajoin tehtyä. ja olemme kuullut tähän neuvostosta alustavia kantoja ja on lisää näistä vaikeimmista kohdista. Tämä koskee ensinnäkin tätä kohdottoman taakan käsitettä, miten me voisimme selkeyttää tästä koskevia määräyksiä. Ja mitä me saisimme säännöt, joita ei voida kiertää. Samanlaisia pelkoja kohdistuu esteettömyyden toiminnalliseen määrittelyyn. koska se voi johtaa vähän epäselviin tilanteisiin, jos määritelmä ei ole kauhean pres- preskriptiivinen, joka jostaa tiukkoja vaatimuksia, niin se voi johtaa joustavuuteen ja äh, sitä voi seurata myös ongelmia. Mutta, kuten aluksi sanoin, tämä on niin tärkeää lainsäädäntöä, että kaikki ponnistelemme, jotta ne, joihin tämä lainsäädäntö kohdistuu, että se auttaa, myös saisivat sen käyttöönsä. Kiitos. ECRn varoistele ei ole, mutta Dan, puhutko hänen puolestaan? Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin, me tuemme tämän ehdotuksen tavoitteita kovastikin, mutta tietysti olemme huolissamme sen soveltamisalasta ja varsinkin vaikutusarvioinnista ja sitä tukevasta todisteista. Kun tässä puhutaan, että se on huolella laadittu, niin siinä on se kyllä eri mieltä. Mutta ennen kuin tämä mainittaankaan, niin Ilmeisesti tekin olitte siitä huolissanne. Kyseessä on vaikutusanalyysi vuodelta 2013 ja osa tiedosta on paljon vanhempaa. Alun perin se hylättiin vaikutusanalyysi lautakunnan puolesta. Siinä katsotaan vain tiettyjä mm, tilanteita ja pyritään sitten soveltamaan näitä päätelmiä koko EU-hun. Siinä on sekoitettu hyödykkeet ja palvelut, eikä ymmärretä millä tavalla palvelut toimivat. Joten minä nyt ole kyllä oikein varma siitä, että tässä nyt ollenkaan me esimerkki hyvästä paremmasta sääntelystä. Ei ainakaan näytä siltä. Ja kuten sanoin, tämä alun perin vuoden 2013, no digitaaliaikana se on kyllä sukupolvi sitten. Nyt on jo kolme vuotta myöhemmin. Minun mielestäni tämä ei sovi tämänhetkisen tilanteeseen, vaan komissio pitäisi tehdä uusi, tai ainakin päivittää tämä. IMKO-valiokunnan pitäisi myös pyytää EPRS-palvelua täällä tekemään vaikutusanalyysin. Se, jos me haluamme saada tämän lainsäädännön kuntoon, niin meidän täytyy tehdä kunnon vaikutusanalyysiä ja ymmärtää näitä vaikutuksia. Muuten saattaa tilanne olla se, että pyrimme kyllä hyvään, mutta asetamme vain lisätakkaa yrityksillemme. Yksittäisissä kohdissa tässä vaiheessa minun mielestäni meidän tulisi tarkastella julkisten hankintojen, rahoituspalveluiden ja liikenteen poissulkemista tässä ja muilla alueilla vaatimusten ei pitäisi mennä pidemmälle kuin mitä toimialakohtaisessa lainsäädännössä on. Minun mielestäni meillä on pitkä matka kuljettavana. Vaikutusanalyysi on mielestäni tässä keskiössä. Ja tämän ehdotuksen tavoite on hyvä, mutta meillä on kyllä suuria epäilyjä sen suhteen, miten komissio on päätynyt tähän taulukkoon. Kiitoksia. Mr. Soltes. Mr. Soltes. Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavniki. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia komission edustajille myöskin. Haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Me olemme odotelleet tätä jo jonkin aikaa. Jotkut sanovat, että ehdotus ei ole riittävän kunnianhimoinen, että se ei ratkaise kysymyksiä, jotka liittyvät esteettömyyteen mutta jäsenvaltioiden välillähän on paljon eroja, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. On myöskin erilaisia lainsäädäntöjä Euroopassa, ja meidän täytyy varmistaa tuotteiden ja palveluiden saatavuus kaikille, ja sehän on tämän direktiivin päätarkoitus. Olen samaa mieltä kuin kollega, joka puhui minua ennen. Vaikutusten arviointi on pohja kaikelle. Sillä tavalla voidaan löytää kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat tulevaisuudessa. Ja tällä tavalla voimme ottaa huomioon erilaisia vaikutuksia, joita tämä ehdotus tuo tullessaan. Mielestäni meidän tulisi keskittyä siihen, millä tavalla komissio varmistaa, että taakka ei ole liian raskas eritoten pk-yrityksille. Meidän täytyy miettiä näitä teknisiä kysymyksiä esimerkiksi, ja siitä syystä komission tulisi valmistella käytännöllisiä ratkaisuja ja mekanismeja, joista voidaan keskustella. Ja niiden pohjalta sitten voidaan miettiä tulevaa työtä. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? No, pari huomiota vielä nopeasti, jos sopii. Estettömyys digitaalisessa ympäristössä on avainkysymys ja mehän olemme halunneet esteettömyyttä fyysisen ympäristöön, niin täytyy miettiä, miten se toimii sitten digitaalisessa ympäristössä. Kuitenkin, mitä enemmän luen tätä ehdotusta, niin sitä enemmän olen huolissani siitä, että se ei ehkä ole paras tapa päästä tavoitteeseen kun katsotaan digitaalisen ympäristön lainsäädäntöä, niin puhutaanhan siitä, että meidän täytyy ajatella tulevaisuutta. Innovaatio kehittyy hyvin nopeasti ja meidän on varmistettava, että säännöt, jotka hyväksytään tänään, toimivat myöskin tulevaisuudessa. Eli jos katsotaan tätä soveltamisalaa esimerkiksi, tässä puhutaan näistä lippuautomaateista, ja ehkä kolme vuotta sitten liput sai automaattista, mutta nyt yhä enemmän me menemme johonkin sovellukseen, joka sitten toimii tämän direktiivin pohjalta. Ja sitten sen lataa, eikä tarvitse enää mitään lippuautomaattia. Eli miksi nyt sitten säädetään lakeja, jotka liittyvät vanhaan teknologiaan? Vai olenko tulkinut tämän väärin ja nyt sitten haluatte enemmän tällaisia välineitä. Tiedän, että komissio totesi, että yrititte olla hyvin kohdennettuja, mutta minä olen täällä miettinyt myöskin tätä vaikutusten arviointia, enkä ymmärrä, miksi päätitte kohdentaa tämän eri aloille. Ehdotuksessa on niin paljon eri aloja, ettei oikein se tunnu kovin kohdennetulta tai täsmäiseltä ollenkaan, näin ensinnäkemältä. Vaikutusten arviointi, kuten jotkut sanoivat, pohjautuu vanhaan näyttöön ja toisaalta se kattaa 80 prosenttia bruttokansantuotteesta Euroopassa. Ja toisaalta sanotaan, että se on hyvin kohdennettu. Eli tässä on hyvin vähän puhuttu pk-yrityksistä ja näistä kustannuksista, jotka liittyvät näiden sääntöjen noudattamiseen, mutta jos haluamme muuttaa esteettömyyttä, niin totta kai se maksaa jotain. Eli meidän täytyy nyt hiukan paremmin ymmärtää alakohta, kohtainen, tuotekohtainen, siis mitä tässä soveltamisalassa on ja mikä sitten tämä täysi vaikutus on. Ja sitten toinen huolenaihe. Käytämmekö todella oikeita välineitä, oikeita lainsäädäntövälineitä? Uusi lainsäädäntöpuitteisto, niin Robert oli oikeassa. Minä olen katsonut tätä Catherine katsoi tätä samaa esimerkiksi, mitä tuli kaasutuotteisiin. Ja se kyllä toimii hyvin tuotteiden osalta, mutta voidaan käyttää tätä CE-merkintää ja markkinavalvontaa sitten nettisivujen ja ohjelmistojen osalta. Tätä välintä ei koskaan ole käytetty. Ja CE lähestymistapa ei ole kovin kauaskatseinen. Sitä ei koskaan ole testattu. Digitaalinen ympäristö muuttuu hyvin nopeasti. Eli onko se oikea pohja? Eli CE-merkki, joka liittyy tuoteturvallisuuteen kuluttajatuotteissa. Ja pitäisikö sitten sanoa, että nyt Haluamme CE-merkit digitaalisiin palveluihin. Ja minä olen kuullut tästä merkistä, ettei se kehity kovin nopeasti. No, eli tuen sitä, että meillä pitää olla esteettömyyttä digitaalisessa ympäristössä, mutta en ole ihan sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että tässä nyt olisi valittu oikeanlainen lähestymistapa tai että meillä on oikeat välineet, jotta päästään tavoitteisiin. Eli tätä asiaa pitää vielä työstää enemmän. Eli Robert, haluatko vielä vastata puheenvuoroihin vai annammeko komissiolle puheenvuoron? Seconde, j'ai été très long tout à l'heure, donc été très court. Je... pitkään, nyt lyhyesti. Kiitän kollegoita, jotka ovat jo uppoutuneet asiakirjaan. Tämä on meille strategisesti tärkeää. Olemme esittäneet kysymyksiä komissiolle. Ja kysymykset niin kauheasti toisistaan poikkea. Olemme työskennelleet hyvin, mutta onko komissiolla ei vastauksia esitettyihin kysymyksiin? <laughs> No, come back in commission. No niin, sitä komissio vielä. I will try my best to, to Kiitoksia. Pyrin tekemään parhaan ja vastaamaan mahdollisimman pitkälti näihin kysymyksiin. tarvaavat enemmän keskusteluja. Joten täytyy palata tietysti myöhemminkin näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys, joka esitettiin, oli mitä tavalla on toimialat on valittu. No siinä suhteessa viittaan tähän vaikutusanalyysiin ja, ja siinä on aika selkeästi esitetty se, millä tavalla tämä työ on hoidettu. Ja se on ollut tällainen askel askelta lähestymistapa. Sivu 50. Siinä lähdetään liikkeelle näiden alueiden identifiointiin, jotka kuuluvat YK yleissopimuksiin ja EU-lainsäädäntöön. Ja tästä pääsimme tuoteluettelon, jotka olisivat tässä suhteessa relevantteja. Ja tässä mielessä olemme katsoneet myöskin näitä julkisia kuulemisia sen suhteen, mitä palveluita ja tuotteita pidetään kaikkein tärkeimpinä. Seuraava askel oli priorisointi ja hyödykkeiden, kuten myöskin palveluiden valinta. Siinä oli mukana kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen, määrällinen ja laadullinen arviointi, joka pohjautuu tämän julkisen kuulemisen tuloksille ja olemassa olevan lainsäädännön tarkastelemiselle, jonka avulla näitä vaatimuksia pyrittiin tunnistamaan. Ensimmäinen priorisointi sitten sitä hienosäädettiin, katsottiin yksityiskohtaisten lainsäädäntöä niissä jäsenvaltioissa. Ja tässä analyysissä on katsottu myös näitä erilaisia lähestymistapoja ja esteettömyysvaatimuksia, joita oli. Ja sitten tämän syvällisen analyysin seurauksena päästiin tähän lopulliseen tuote- ja hyödykeluetteloon. Meillä on myös useita viitteitä tähän vaikutusanalyysiin, joka sitten on vaikuttanut lopulliseen luetteloon. Esitettiin myös kysymys markkinavalvontaviranomaisista, jotka ovat tärkeässä roolissa varmistamassa näitä tarkistuksia. Olemme sitä mieltä, että ne ovat hyvässä asemassa tähän. Niillä on infrastruktuuri ja ne tuntevat ne menettelyt, joita hyödynnetään Euroopan esteettömyyssäännöksessä. Itse asiassa käytämme tätä uutta lainsäädäntöpuitteistoa ja se, mitä tässä vaaditaan luonnollisestikin, on se, että meidän täytyy hienosäätää ja parantaa näitä esteettömyystaitoja sitten, kun lainsäädäntö hyväksytään. Aikataulusta niin paljon, että me olemme ajatelleet kahta vuotta transponointia ja neljä vuotta siihen, että valmistellaan tämän sopimuksen mukaamista. ajattelimme, että sekä elinkeinoelämä että palveluntarjoajat tarvitsevat riittävästi aikaa sopeutuakseen ja otimme myös huomioon tuotteiden elinkaaren, mutta myös, kuten aivan oikein totesitte, kuluttajien edut, jotka ovat siis niitä, jotka hyötyvät tästä lainsäädännöstä. Ajattelimme näin ollen, että tasapainoinen lähestymistapa olisi se, että meillä olisi yhteensä kuusi vuotta – siihen, että direktiiviä sovellettaisiin. Ja ensimmäinen kertomus saataisiin sitten aikaiseksi viisi vuotta sen jälkeen. Seuraava kohta. Taidettiin esittää kysymys siitä, missä palveluita tarjotaan. Olemme nyt sitä mieltä, että jos voitaisiin, että voitaisiin välttää tämä epäsuhtainen toiminta, niin meidän tulisi katsoa sitä, missä palvelut tarjotaan. Niin se on vaatimuksena, jotta estettömyyttä on tai ei. Tämän lisäksi piti katsoa sitä, millä tavalla voidaan taata parasta tasapaino taloudellisten toimijoiden vastuun ja markkinavalvontaviranomaisten välillä. Ja tässä yhteydessä esitettiin myös kysymys siitä, miksi me pitäydymme toiminnallisissa vaatimuksissa tai sillä tasolla. Se on mielestäni tärkeää, aivan kuten mainittiin. Kehitys IT-alalla on erityisen nopeaa ja meidän täytyy pysyä tällaisella yksityiskohtaisella tasolla, eikä mennä liian yksityiskohtaisuuksiin, koska muuten me luomme ikään kuin pakkopaidan tälle tilanteelle. Jos vaatimukset ovat liian yksityiskohtaisia, se saattaa tukahduttaa innovointia, ja sitähän me emme halua. Ja siitä huolimatta on ajateltu, että jos tarvitsee kehittää näitä standardeja, niin se on mahdollista. Ja sitten on olemassa myös mahdollisuus siihen, että voidaan viitata yhteisten teknisten erityispiirteiden tai yksityiskohtien kehittämiseen. Kysytty myös neuvostossa mm, tilanteesta. Neuvosto ryhtyy keskustelemaan tästä asiasta. Tammikuun lopussa me kävimme useita keskusteluita siitä lähtien. Yleisesti ottaen voin todeta, että Neuvosto tukee ehdotuksen tavoitteita. Ongelmat käsittääkseni ovat talousvaikutuksia, joka kohdistuu teollisuuteen, erityisesti pk-yrityksiin, mutta tässä vaiheessa on myös käsittääkseni paljon käytännön kysymyksiä. Silloin kun mennään itse artikloiden yksityiskohtiin, niin nähdään, että keskustelutarvetta on ja jäsenvaltiot pyrkivät edelleenkin koordinoimaan näitä kysymyksiä, sillä, sillä tämä vaatii koordinointia eri ministeriöiden välillä. Esitettiin myös kysymys vaikutusanalyysistä. Ja tässä pitäytyisin siitä, mitä sanoin, että se on huolella laadittu se laadittiin erittäin huolella ja siinä tarkastellaan tilannetta vuonna 2020, joten se tarkastelee tulevaisuutta. Se on jo siis tulevaisuuteen suuntautunut ja perustavanlaatuiset kysymykset, joita tästä vaikutusanalyysistä syntyvät, on, ovat ne, että pirstaloitumista on yhä enemmän, mikä merkitsee sitä, että kustannukset kasvavat kun taas me haluamme saada aikaiseksi sisämarkkinoiden paremman toimivuuden, paremmat mahdollisuudet, niin että elinkeinoelämä voi kilpailla koko unionissa ja niin, että kuluttaja voi hyötyä hyvin toimivista sisämarkkinoista. No nyt vaikutusanalyysi esitettiin ensimmäistä kertaa toistakin kertaa, koska ensimmäisellä kierroksella meillä oli jotain kommentteja ja sitten se piti esittää toisen kerran. Mutta tuo vaikutusanalyysi on viety loppuun. Komissio on tehnyt päätöksen, se on hyväksynyt lainsäädännön ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että se on täysin noudattanut paremman, hyvän äh, lainsäädännön säännöksiä. Ja kuten tämän hyvän sääntelyn säännössä todetaan, niin julkinen neuvonpito on nyt päätetty ja olemme nyt luonnostelemassa työasiakirjaa, jossa kuvaillaan sitä, mitkä ovat ne kommentit, jotka saimme tuon kuulemisen aikana sen jälkeen, kun lainsäädäntö hyväksyttiin. Lopuksi CE-merkintä jota ei käytetä palveluissa. Me emme käyttäneet uutta lainsäädäntökehystä palveluiden kohdalla, mutta saimme kuitenkin inspiraatiota siitä niin, että meillä on aika johdonmukainen lähestymistapa koko kautta linjan. Katso vielä, jäikö nyt jotain puuttumaan. Jotain kai, mutta Okei, okay. kiitos. Okay. Thank you very much everybody and we will... Kiitoksia. Kokous päättyy ja tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Varoittaisin vain sen verran, että huomiset äänestykset saattavat olla aika monimutkaisia. Siellä on paljon äänestyksiä, eli varmistakaa se, että jäsenet tuvat ajoissa paikalle, koska käsittääkseni äänestysistä on aika monimutkainen.